Hello, nice to see you. Uh, dear Hyvät kollegat, arvon naiset ja herrat, oikein hyvää iltapäivää. Tulin alueiden komiteasta. He olivat myöskin erittäin kiinnostuneita energiapaketistamme. Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaiselle Meillä oli paljon kysymyksiä, älykkäät kaupungit, Nämä kaikki asiat ovat hyvin tärkeitä meille kaikille ja myöskin alueiden komitealle. Ja nyt voimme aloittaa julkisen kuulemistilaisuutemme puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille. Meillä on kaksi sessiota energiamarkkina tulevaisuudelle, mitä muutoksia tarvitaan, ja sitten toinen, että integroidaan uusiutuvat energialähteet markkinoille, mitä mahdollisuuksia ja esteitä tälle on. Ja jos saan sanoa kuulemistilaisuutemme on tietysti 2016 marraskuun 30. seuraus, milloin komissio julkaisi suurimman lainsäädäntöpaketin, joka se on koskaan julkaissut kahdeksan lainsäädäntöehdotusta. Osa näistä liittyy uusiutuvan energialähteeseen ja tehokkuuteen, osa riskeihin varautumiseen ja energian energian hallintaa uusiin markkinatoimiin. Ja me olemme jakaneet nyt nämä kahdeksan lainsäädäntöehdotusta kahteen osioon. Ja me käsittelemme kumpaakin osiota pakettina. Ei kahta, kahdeksan, yhdeksän, vaan neljä plus neljä on jako. Ja päätämme ensimmäisen osion käsittelyn lokakuussa ja toisen sitten marraskuussa. Tämä on ohjelmamme Joten pitäisi saada mahdollisimman paljon tietoa tästä asiasta. Ja tästä näkökulmasta tämä julkinen kuulemistilaisuutemme on todella nyt oikea-aikainen. Tervetuloa kaikille panelisteille, jotka ovat täällä mukana. Siis ensimmäisen ja toisen paneelin puhujat. On hienoa, että olette täällä. Energiamarkkinoiden suunnitelma tulevaisuudelle. Mitä muutoksia tarvitaan? on kysymys, koska me nyt luomme eurooppalaiset energiamarkkinat ja sekä kaasun että sähkön osalta. Tässä paketissa siis äh, keskitytään sähköön toteen, mutta meidän täytyy muistaa myöskin, että meillä on niin ikään kaasumarkkinat olemassa ja yhteen sopivuus näiden välillä on täysin välttämätöntä, se täytyy muistaa. Mutta totta kai, kun ajatellaan tätä hanketta liittyen yhteisiin markkinoihin, ja tukkumarkkinoihin. Ja esimerkiksi kun ajatellaan siirtokustannuksia, koska ne ovat hyvin erilaiset sähkön ja kaasun osalta, tämä kokous nyt sitten käsittelee lähinnä sähkömarkkinoita, mutta me emme unohda, että meillä on myöskin olemassa kaasumarkkinat. Ensimmäinen puhujamme on herra Tobias Paulun, strategiajohtaja eh, European Energy Change-järjestöstä ja hän on yksi johtavista, tai tämä on siis yksi johtavista energiakauppafoorumeista Euroopassa, tämä elin ja EEX myöskin kauppaa päästöoikeuksia. Tämä on tärkeää. Ei ainoastaan sähköä tai sähkövoimaa, vaan myöskin näitä päästöoikeuksia. Ja tämä on hyvin tärkeä markkina ja ETS-ehdotuksemme on nyt juuri esitetty neuvostolle neuvoteltavaksi. Ehkäpä teillä on joitakin huomioita myöskin tähän liittyen, mutta pyytäisin nyt, että käytätte puheenvuoronne ehkä maksimissaan seitsemän minuuttia, sillä me haluamme käydä sitten kokonaisen keskustelun tämän puheenvuoron jälkeen. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitos herra puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos tästä mahdollisuudesta, että saan esitellä EEXn kannan tässä yhteydessä. IPEX Spot. Tätä kautta siis sähköenergiaa voidaan kaupata eli 30 minuuttia 30 minuutista ja kuuteen vuoteen sitä voidaan kattaa. Ja meidän liike, ja tämä, puhuimme yli 4 terawatista viime vuonna, ja tämä on todellakin aika huomattava osa Euroopan kulutuksesta, ja tämä näyttää, että nämä markkinat, jotka meillä on, niin se on jo valtava saavutus, mutta sitä täytyy kuitenkin kehittää. Ja tässä yhteydessä puhutaan uusiutioista energialähteistä mutta kuitenkin tänä päivänä jo tämä järjestelmä toimii. Mutta ennen kuin menen yksityiskohtiin tähän pakettiin liittyen, niin haluaisin ottaa kantaa tämän asian yleisemmällä tasolla. Paketti on julkaistu muutama kuukausi Brexit-äänestyksen jälkeen. Silloin eurooppalainen ajatus, että me voimme saavuttaa tuottaa enemmän yhdessä on haastettu ja tämä on johtanut epävarmuuteen ja tässä yhteydessä paketti on mahdollisuus esittää selkeä visio, tavoite, miten me haluamme, että integroitu energiamarkkina näyttää ja tätä kautta me voimme energian kuluttajille yksinkertaisesti selittää asian. Ja hyvä asia. Tässä on meidän näkökulmasta. Paketti antaa joitakin vastauksia kysymyksiin, mutta joskus tässä myös eksytään yksityiskohtiin ja tässä olisi parempi esittää selkeä visio siitä, mitä me haluamme selvittää. Tässä pitäisi olla tärkeitä vastuualueita, kun puhutaan niistä, jotka kehittävät tietä tavoitteisiin mitä eh, energiamarkkinoihin tulee. Meidän mielestämme pitäisi olla kolme pilaria. Ensinnäkin eh, markkinahintasignaalia täytyisi eh, koordinoida. Tämä koskee toki myös uusiutuvia energialähteitä ja investointeja. Sitten tarvitsemme suuria likvidejä tarjousalueita. Tämä on pohjana sinne jossa eri toimijat voivat toimia avoimesti ja kilpailla keskenään. Ja sitten myös uusiutuvat energialähteet täytyy integroida näille markkinoille, jotta ei synny hinta vääristymiä säänneltyjen hintojen kautta. Tämä on meidän visiomme, mitä tulevaisuuden energiamarkkinoihin tulee. Ja aika paljon onkin jo saavutettu. Kuten sanottu, meillä on kilpailukykyinen, kilpailukykyiset markkinat ja Saksan alue on ehkä likvidein ja kilpailukykyisin tällä hetkellä, mutta muut markkina-alueet kuitenkin myös kehittyvät lupaavasti. Eli tämä paketti voidaan kehittää tästä näkökulmasta. Meillä on tässä seitsemän aluetta. Ja haluaisin tässä arvioida lyhyesti näitä seitsemän kohtaa. Ensinnäkin markkinahinta, signaali. Ja tämä on mainittu paketissa. Eli hinnat Muotoavat niin, että ei synny sähkömarkkinoiden vääristymää. Vapaat hinnat, äh, niukkuuteen perustuvat hinnat. Ja haluaisin myös sanoa, että kun puhutaan äh, teknisestä hin, teknisistä hintakatoista, niin nämäkin täytyisi ottaa huomioon, koska tässä yhteydessä sitten voidaan määritellä hinnat tarkemmin. No sitten pitkän aikavälin äh, suojaus. Tämä on toki tärkeä myös tässä Winter-paketissa. Ja tässä ei puhuta vuosikymmeniä kestävistä sopimuksista, koska ne eivät ole niin avoimia, ne eivät ole niin kilpaili, kilpailukykyisiä. Ja sitten uusia tuotteita, mitä uusiutuviin energioihin tulee, ja tässä annetaan myös sitten suojausmekanismia. Sitten kolmas kysymys. Tämä on tärkeä meille ja nämä ovat tarjousalue. Winter-paketissa sanotaan, että tarjousalueiden se pitäisi ottaa myös eh, edelliset paketit huomioon, eli tällaiset epä mm, tasapainoalueet, ne pitäisi verrata näihin eh, tarjousalueisiin, mutta tämä on hieman eri näkökanta. Eli tässä pitäisi olla laaja likvidi markkina-alue, eli markkina-alueet ja tarjousalueet, niiden pitäisi olla mahdollisimman suuria. Sitten, sitten kapasiteettimekanismit ja tämän pitäisi olla viimeinen keino ja toki valtion tukia täytyy tässä kunnioittaa. Mielestämme tämä kuitenkin hyvä lähestymistapa. Täytyy toki ottaa myös kriteerit huomioon, mitä kapasiteettima- markkinoihin tulee, mutta niiden täytyisi olla myös auki rajat ylittävästi. No sitten kuudes, anteeksi viides kohta, josta haluaisin puhua, on sitten uusiutuvien energiamuotojen integrointi markkinoihin. Ja tässä johto ajatuksena on, että hintojen ei pitäisi vääristää markkinasignaaleja tässä yhteydessä. Ja on hyvä ja erittäin tärkeä, että lyhyen aikavälin markkinoita painotetaan paketissa tässä yhteydessä. No sitten vielä kaksi kysymystä, jotka liittyvät koordinaation äh, äh, alueiden ja poliitikkojen välillä. Alueellinen yhteistyö on erittäin tärkeää, kun puhutaan integroidusta, kilpailukykyisistä eurooppalaisista energiamarkkinoista. Ja tässä myös siirtoverkon haltijat tekevät yhteistyötä. Joten mielestämme tämä lähtökohta hyvä on Winter-paketissa, mutta mm, kun puhutaan alueellisesta yhteistyöstä tässä menee ehkä hieman liian pitkällä, koska tässä ei oteta huomaan siirtoverkon haltijoiden yksilöllistä vastuuta. Sitten poliitikkojen koordinointi. Päätän puheeni kohtaan. Eli tässä täytyy erottaa energia, markkinat ja ilmastopolitiikka. Ja yksi esimerkki on tämä 550 grammaa per kilowattitunti sääntö tuotantokapasiteetissa tämä ei ole hyödyksi. Yksi tavoite, yksi mekanismi, yksi hinta on tässä tavoitteena. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon ja pyytäisin nyt sitten Rova Susan Niisiä, joka on Enso Iista, yritysasioista vastaava johtaja, käyttämään puheenvuoron. Ja Enso E perustettiin kolmannen lainsäädäntöpaketin pohjalta vuonna 2009 ja nyt. Se edustaa 42 sähkösiirtooperaattoria 35 Euroopan maasta, joten tämä koskettaa muutakin kuin Euroopan unionia. Tämä tarkoittaa sitä, että kertoa, miten näette nämä uudet markkinat operaattoreiden näkökulmasta, jotka ovat kaikki kaikkein eniten vastuussa sisäistä energiamarkkinoistamme, sähkömarkkinoistamme, koska ymmärsin, että ää, äh, olette Enzo, ettekä kuitenkaan tässä Enzo gen kanssa taisteleva, Olette hyvissä suhteessa heidän kanssanne, olkaa hyvä. Kiitoksia ja minä yritän tässä saada kiinni tuon minuutin, jonka edeltävä puhuja hukkasi. Äh, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, äh, kiitoksia siitä, että olette ryhtyneet tähän tärkeään keskusteluun. Kuten herra Busek sanoi, tämä, ensinnäkin meillä on vain yhdet energiamarkkinat, ja vaikka meillä on Enso E ja Enso G, niin on aivan selvää, että tulevaisuus on alojen yhdistämisessä ja siinä, että meidän täytyy huomioida tämä eh, Euroopan hieno perintö, fantastinen kaasun ja sähkön infrastruktuuri ja meidän optimoitava sitä silloin, kun meillä on vain vähän eh, energiavaroja. Eh, Energia, herra Busek puhui siitä, me olemme järjestö, joka menee yli Euroopan rajat. Meillä on 42 jäsentä, Norja, Sveitsi, kävin juuri Lontoossa. Äh, National Grids on tärkeä jäsenemme ja tulee jatkossakin olemaan tärkeä äh, jäsen Ensoeessa. Tämä Eurooppa, rajat ylittävä Eurooppa-ulottuvuus sähkössä – Äh, vaatii meiltä ihan luonnollisesti eurooppalaista ja alueellista äh, ähm, lähestymistapaa, ei vapaaehtoista, vaan sitovaa alueellista eurooppalaista lähestymistapaa, kun on kyse äh, tästä energiasiirtymisestä Tämä eh, komission talvipaketti, tai kuten sitä nyt kutsutaan, puhdasta energiaa kaikille paketti, on olemassa, jotta varmistetaan kestävä, eh, turvallinen ja kilpailukykyinen energia sekä sähkö että kaasu, paljon enemmän alan yhdistämistä mukaan lukien liikenne ja se, että otettaisiin 45 prosenttia uusiutuvia energiamuotoja sähköalalle vuoteen 2030 mennessä. No sitten tästä paketista meidän ähm, taulukkomme otsikko tässä on mitä äh, muutoksia tarvitaan. Yksi muutos, jota tarvitaan nykyisen järjestelmään on se, että äh, pidetään useita määräyksiä, jotka äh, löytyvät jo komission kunnianhimoisesta ehdotuksesta. Luettelemme tässä. että sanotaan, että kyllä aktiivisen asiakkaan paradigmannalle. Kyllä me tarvitsemme näitä puute hintainsentiivejä. Sitten meidän täytyy poistaa hintakatot, meidän täytyy helpottaa tarjoajan vaihtamista, meidän täytyy olla valmistautunut riskeihin, tällaista puitteistoa tarvitaan, ja meidän täytyy, tarvitsemme myös tätä eurooppalaista resurssien riittävyyden arviointia ja sitten tarvitsemme kunnianhimoista alueellista yhteistyötä, jotta olisimme äh, valmiita vuoteen 2030 mennessä. Äh, kun täällä käytiin kovaa keskustelua tästä, niin haluaisin hiukan korostaa alueellisia saavutuksia. keski euroopassa mm, äh, esimerkin ottaisin tässä esiin. Energiajärjestelmän integroituminen on jo tapahtunut. Näette tässä Äh, fyysisiä kysymyksiä, Etlink, äh, monia muita uusia jäsenvaltioita, joita on otettu mukaan tähän koko eurooppalaiseen järjestelmään. Ja näette tässä myös, että markkinapuolella olemme äh, siirtyneet siihen, että yhdistämme keskeisen Itä-Euroopan ja nyt olemme siirtymässä vuoteen 2000 mennessä koilliseen. Me haluamme, että tämä raja katoaa vuoteen katoaa. Tämä liittyy parempiin hintoihin, parempaan varmuuteen ja tätä me edustamme alueellisessa lähestymistavassamme. Meillä on huoli tässä komission paketissa. Ensimmäinen huoli on se, että tässä ei ole huomioitu näitä verkkosääntöjä. Verkkosäännöt ovat olleet hyvin monimutkainen, kunnianhimoinen, haastava hanke. ESAN kanssa haluaisimme, että se olisi että se on tärkeämpi tulevaisuus Enzo En ja Enzo Gen kanssa, komission ja sidosryhmien kanssa. Ja tässä paketissa tuskin mainitaan näitä verkkosääntöjä. Ne ovat kuitenkin tärkeä prioriteetti. Ja viimeinen niistä hyväksyttiin vasta viime viikolla ja täytäntöönpano kuluu seuraavat pari vuotta. Teidän pitää ottaa ne vakavasti, koska ne luovat pohjat. Mitä tulee näihin alueisiin operationaalisiin keskuksiin, me todella kannatamme sitä, että ollaan aktiivisia alueellisen siirtovelkon haltijoiden ja palveluntarjoajien välillä, mutta me emme hyväksy sitovaa päätöksentekoa tällaista uusista rakenteista, joilla ei ole eh, vastapuolta kansallisella tasolla, ei ole mitään alueellista jäsenvaltiota tai sääntelijää, ja tämä tuo riskejä eikä paljonkaan hyötyjä jäsenvaltioille ja EUn kansalaisille. Myöskin markkinasuunnittelun suhteen meillä on useita huolia, joita olemme korostaneet äh, asiakirjassamme. Ja koko tämä tukkumarkkinoiden integrointi mielestämme siirtover- kun haltija on hyvin tärkeä yksikkö, mutta me pelkäämme, että riskinä, että tuetaan alueellisia markkinoita, joka on aivan päinvastaista kuin mitä tarvitaan tätä tukku äh, markkinoiden ja paikallismarkkinoiden integraatiota tässä. Äh, ei saisi jumittu, joutua jumittumaan tällaiseen paikalliseen puitteistoon. Kolmannen paketin tarkoituksena oli saada aikaan rajat ylittäviä oikeuksia ja tämä päivitys on nyt olemassa, jotta saataisiin joustoa kuluttajan puolelta tukkumarkkinoille ja rajat ylittävästi. Kiitoksia oikein paljon mielenkiinnosta. Madame, and... Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt pyytäisin sitten herra Matias Bukkia, joka on energiapoliittinen johtaja Agora Energivende järjestöstä esittämään oman näkemyksensä. Herra Buk on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt työtä Euroopan komissiossa myöskin Janos Potocnikin kabinetissa, joka on aikaisempi ympäristökomissaari ja ennen tätä jo tutkimus- ja kehityskomissaari. Joten tästä näkökulmasta teidän kokemuksenne ympäristön suojelusta ja myöskin ilmastoon liittyvät kysymykset. Haluaisimme kuulla teidän kantanne ja varsinkin nyt sitten Agora energivenden näkökulma. Eli tässä on olemassa siirtymäkausi eurooppalaiselle energiapolitiikalle ja Euroopan energiamarkkinoille. Tämä olisi erittäin ratkaiseva ja tukisi tätä asiaa. Kiitoksia ja kiitokset myöskin kutsusta. Me olemme ajatushautomo Berliinissä ja me eh, saamme avustuksia, joita meillä ei ole minkäännäköisiä kaupallisia intressejä edistettävänä, vaan meitä rahoitetaan ja tässä tietysti otetaan keskiöön Euroopan energia. Siirtymä tämä on hyvin pitkä hanke, mutta totta kai tarkastellaan myöskin Saksan ulkopuolelle naapurimaihin ja, ja nyt sitten myöskin käynnistetään keskustelua kansainvälisten partnereiden, kumppaneiden kanssa. No minä keskityn tässä muutamaan keskeiseen asiaan, jotka me näemme tässä hyvin monimutkaisessa komission talvipaketissa. Mutta haluaisin nyt aloittaa korostamalla, että riippumatta sitä, mitä tapahtuu EU kansallisella tasolla, mitä tulee ilmastonsuojeluun ja energian, niin me teemme yhteistyötä, koska yhteistyö on, toimii paremmin kuin se, että asiat hoidetaan yksin. Joten tämä puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille paketti on tärkeä mahdollisuus edistää keskusteluja Euroopasta kansallisella tasolla myönteisellä tavalla ja korostaa, mitä Eurooppa voi tarjota sen kansalaisille. No nyt sitten otan neljä kohtaa tässä esille. On varmasti hyvä sanoa, että Eurooppa on tehnyt merkittävää edistystä energian sisämarkkinoilla. Seuraavat askeleet, niin kuin aikaisempi puhujakin korosti, että 2014 valtioiden päämiehet puhuivat energia uusiutuvien energialähteiden käytöstä ja se on 24 prosenttia, eli sähkövoimaverkoston täytyy olla huomattavasti joustavampi. No, yksi näistä komission ehdotuksista liittyen markkinoiden suunnitteluun liittyy siihen, että tarvitaan joustavammat, nopeammat markkinat, mutta samanaikaisesti kun katsotaan olemassa olevaa palettia Euroopassa, niin olemme havainneet, että meillä on merkittävä ylikapasiteettitilanne Euroopalle kokonaisuudessaan. Ja jos nyt sitten katsotaan tulevaisuuteen ja siihen, että tarvitaan joustavampaa palettia Euroopassa, niin käy selväksi, että tietyt kapasiteetit, esimerkiksi e, joustamaton hiili pitäisi saada järjestelmästä pois ja näin luoda tilaa järjestelmään joustavuudelle, joka vaikuttaisi siihen, että nämä uudistukset olisivat tehokkaampia. Tässä on joitakin meidän mielestämme mielenkiintoisia indikaattoreita komission ehdotuksessa, että he myöskin ovat ottaneet tämän ylikapasiteettiasian esille tiedonannossa, joka on tämän paketin yläpäässä komission ilmoittanut, että se aloittaa vuoropuhelun jäsenvaltioiden kanssa, jotka haluavat saada sosiaalisesti oikeudenmukaisen siirtymisen hiiliintensiivisillä alueilla ja tämä on tärkeä tarjous avustaa tällaisessa siirtymävaiheessa pois hiilestä joillakin Euroopan alueilla. No toinen asia, jota haluaisin korostaa, liittyy näihin kapasiteetti-interventioihin tai kapasiteettitoimiin. On tässä kapasiteetin ehdotuksessa puhutaan näistä kapasiteettimekanismeista ja meidän näkökulmastamme se, että katsotaan eteenpäin kohti tätä eurooppalaista energiaa siirtymävaihetta on kriittisen tärkeää, että kapasiteettitoimet ovat johdonmukaisia näiden joustavuustarpeiden kanssa. Esimerkiksi yhteenliittymät, energiatehokkuus, miten tämä voi vaikuttaa näihin resurssien riittävyyteen. Näiden täytyy olla tärkeä osa strategiaa, jotta voidaan näihin riittävyystoimiin puuttua. Ja kun katsomme komission ehdotuksia, niin tässä kyllä mennään oikeaan suuntaan. On joitakin tärkeitä ajatuksia. Resurssien riittävyys ei liity ainoastaan tähän kapasiteettiin, vaan myöskin kysyntäpuolen tehokkuuteen. Tätä voitaisiin merkittävällä tavalla vahvistaa niissä määräyksissä, miten kapasiteettimekanismeja suunnitellaan, jos jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että nyt on joitakin ongelmia liittyen resurssien riittävyyteen. No, tässä yhteydessä me myöskin uskomme, ja, ja tässä olen eri mieltä edeltävän puheen kanssa, että CO2 standardit, jotka hiilidioksidipäästönormit ovat hyvä ajatus, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus Euroopan hiilipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi. No sitten haluaisin puhua markkinoiden, markkinoille integroitumisesta uusiutuvien energialähden osalta. Tämä tietysti jatkuu ja valtion apupuolelta komissio on painostanut jäsenvaltioita, että markkinoille integroituttaisiin paremmin, että olisi kilpailukykyisiä tarjouskilpailuja ja niin poispäin. Mutta jos me emme näe ETS-hinta, joka on 60 euroa tai enemmän, ei ole realistista olettaa, että meillä on markkinavetoisia investointeja uusiutuviin, jotka voisivat täysin kattaa tehdyt investoinnit. On tehty koko joukko tutkimuksiakin aiheesta. No, mitä tämä nyt tarkoittaa sitten, kun keskustellaan päästökauppajärjestelmästä ja hintasignaalista, jota voimme olottaa 2020-2030 vuosikymmenellä ETSstä, niin uskomme vahvasti siihen, että kun tarkastellaan näitä lukuja, tulee olemaan tärkeää, että meillä on vahvat uusiutuvan energian puitteistot jäsenvaltioissa. Ja näiden merkitys on se, että ne vähentävät riskejä ja riskien vähentäminen tarkoittaa sitä, että investointikustannukset pidetään mahdollisimman alhaisena ja tämä meidän täytyy pitää mielessämme, jos nyt sitten käydään tarjouskilpailu kapasiteetista ja kuluttajan tai veronmaksajan hinta on korkeampi, niin tämä ei ole toivottava tilanne ja tämä pitää nyt sitten tällaisen puiteston kautta saada hoidettua. No sitten haluaisin vielä viimeisen kalvon näyttää, jossa nyt pohditaan, että mikä tilanne on tällä hetkellä. Tiedän, että parlamentti ja neuvosto käyvät keskusteluja päästökauppajärjestelmän uudistamisesta. No, tämä kaavio, jonka näette, näyttää tätä ylijäämää järjestelmässä, joka meillä on, jos ei ETS muuteta perustavanlaatuisesti. Ja se osoittaa, että me emme voi 2020-2030 ajanjaksolla nähdä mitään relevantteja investointeja tämän pohjalta. Kiitos. Kiitoksia. Tämä Euroopan parlamentissa käytiin ETSstä ja sen uudistamisesta suuri keskustelu. Ja kysymyksiä varmaan tästäkin tulee, mutta nyt haluaisin antaa sitten mahdollisuuden esittää kysymyksen. Neljä esittelijää ovat pyytäneet, siis neljä esittelijää ovat tässä pyytäneet puheenvuoron. Herra Kaarins, uusi energiamarkkinoiden suunnitelma. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Kiitokset puhujille. Ensin kommentti, sitten kysymys. Kommentti viimeiselle puhujille. Olen kuullut tämän ennenkin. Mielestäni on outoa, kun sanotaan, että kun riskejä vähennetään, niin kustannutkin vähenevät, mutta kustannukset pienenevät, kun on maksimikäyttöaste. En oikein nyt oikein ymmärrä, mitä tarkoitatte tällä. Mitä kapasiteettimekanismiin tulee kysymys kaikille. Kun uusuuteen energiamuotojen käyttö lisääntyy, riippumatta siitä, mitä me teemme, eli käyttö lisääntyy, niin järjestelmän tarvitsee myös tällaisen backup-järjestelmän, kun ei tuule eikä aurinko paista. Ja tällä hetkellä tämä hoidetaan niin, että maksetaan jollekin, jotta se on valmis, jos sitä tarvitaan. Kysymykseni kuuluu, voivatko markkinat antaa tällaisen tukijärjestelmän luotettavalla tavalla, koska tarvitsemme aina valoa. Toki me voimme sanomalehteä odottaa muutaman tunnin, mutta me emme voi odottaa, että lamput syttyvät Toimivatko markkinat näin vai tarvitsemmeko kapasiteettimekanismeja niin, että joku maksaa jollekin? Lopez Renewables. Kiitoksia sitten edustaja Blanco Lopez, uusiutuvat energialähteet. Kiitoksia. Puheenjohtaja, minä kiitän myös puhujia heidän puheenvuoroistaan. Niin, tämä on valtaisa paketti, jota meidän on käsiteltävä. Me haluamme saavuttaa Pariisin tavoitteet, nimittäin hiilestä luopuminen vuoteen 2050 mennessä, siis täysin hiilestä luopuminen. Ja siihen meidän on tietenkin valmistauduttava. Energiamarkkinat ovat suurten muutosten edessä. E, niiden täytyy integroida uusia energialähteitä, hajautettuja, joiden tuotantokustannukset ovat erilaisia, ja joiden tuotto on vaihtelevaa. Myös uusia toimijoita on otettava mukaan markkinoille, siksi tämä paketti on erittäin tärkeä. Minä haluaisin ensimmäiselle puhujalle esittää kaksi kysymystä alkuperätakeista. Voiko tämä uusi asetus myös poistaa epäilyt tehokkuudesta, sillä useinhan halutaan uusiutuvia energiamuotoja, mainostaa vihreinä, hyödyntää tätä. Ja sitten toiseksi, mikä tilanne on tuetuilla energialähteillä? Voidaanko tällaisia tukia maksaa, jos alkuperämerkintä ei ole? Ja sitten tämä yhdistäminen. Erityisesti Espanjassa on erittäin tärkeää saada enemmän uusiutuvia energiamuotoja mukaan markkinoille. Sitten kysymys kuuluu, että kenellä on vastuu siirtoverkon haltijoiden joukossa myös alueellisella tasolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Adam Gierik. Oikein paljon kiitoksia. Minulla on kysymys herra Bukille. Hän mainitsi joustavuuden tämä mainittiin jo, että jotta joustavuutta voitaisiin joustavuutta voidaan pitää kiinni esimerkiksi käyttämällä tuulivoimaa, meidän täytyy ylläpitää suuria sähkövirtareservejä ja tämä vähentää energiatehokkuutta, mutta ymmärsin siitä, mitä sanoitte. Totesitte, että 550 grammaa per megawattitunti, että tämä on normi. No Saksassa todennäköisesti on suunnitelma sille, että tuulivoimaa voidaan käyttää yhdessä kaasuenergian kanssa. 20-30 prosenttia tuulivoimaa ja kaasuturbiineja, siis ei boilereita, vaan turbiineja, jotka sitten tarjoaisivat tätä joustavuutta ja myöskin energiatehokkuutta. Pitääkö tämä paikkansa? Kiitos. Sitten minä esittäisin seuraavan seuraava kysymys olisi kollega Morten Petersen, joka edustaa ASER-mietintöä. Uh, kiitoksia oikein paljon. Vain kommentti ja kysymys. Ensinnäkin kiitoksia näistä hienoista puheenvuoroista. Tämä on erittäin hyödyllistä äh, kuulla näitä. Ihan vain kommentti äh, tuttori Niisin puheenvuoroon. Tässä, tässä korostetaan verkkosääntöjen täytäntöönpano. Olen samaa mieltä tästä. Meidän täytyy äh, työstää tätä erityisesti, kun on tästä asetuksesta kyse. Tämä on hyvin avainkysymys, josta keskustelemme täällä valiokunnassa. Olen siis täysin samaa mieltä. Sitten kysymys eh, herra Bukille. Teidän esityksenne yhdellä kalvoistanne unohdin silmälasin, joten minulla oli hyvin vaikea lukea niitä tuolla ylhäällä. Eh, ne olivat eh, kovin täysiä kalvoja joten olen kiitollinen tästä, että jaoitti sen meille neljännellä kalvollanne, kun on kyse näistä mm, puitteista, niin sanotte, että komission vaikutusten arviointi liiottelee uusiutuvien energiamuotojen hintaa – ja voisitteko kertoa tästä vähän enemmän? Jos teillä on mitään tutkimuksia tai laskelmia tästä, niin olisin hyvin eh, kiitollinen tästä. Paljon kiitoksia. Ja sitten hallinta, kollega, kollega Turmes. Kiitos. Minulla olisi EEX edustajalle kysymys joustavuus Miten riskeiltä suojautuminen, te puhuitte lyhyen ja pitkän aikavälin hankkeista. Tämä liittyy herra Karinsin kysymykseen. Minkälaisia markkinoiden täytyisi olla? Miten kysyntäpuoli, sitten vesi, energia, kaasu. Nämä ovat näitä joustavuustekijöitä. Miten nämä linkitetään markkinoihin? No, herra Bukille vielä yksi kysymys. Oli Euroopassa kaksi tarjouskilpailua Tanskassa. 55 kilowattituntia sitten samaan aikaan oli Puolassa tarjouskilpailu siellä tulos oli 95 euroa per kilowattitunti. Tässähän puhutaan massamarkkinoista. Miksi, miksi se on 40 euroa kalliimpi Puolassa, vaikka maa on halvempaa kuin Tanskassa? Tanska ei ole euroalueessa, Puola ei ole euroalueessa – Miten te voitte selittää näin suuren eron? Ja luuletteko, että tämän asian suhteen voitaisiin tehdä jotain? Sama teknologia, sama aurinko siellä paistaa, kumpikaan ei ole euroalueessa Puolassa, maanostaminen hieman äh, halvempaa, mutta mikä tässä nyt sitten on, ja aurinkoenergiakin on tässä yhteydessä tärkeää ottaa huomioon. Kiitoksia. Äh, muut edustajat sitten. Äh, edustaja Werner ensimmäisenä. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä alustajille ja ensinnäkin liittyen tälle hinta-alueiden jaolle komissiohan ehdottaa, että nämä rajat äh, tarjousalueet eivät saa sisältää mitään pullonkauloja ja komission täytyy nyt sitten loppujen lopuksi tehdä ratkaisu siitä, että jaetaanko näitä alueita vai ei. Ja mielestäni tämä on kyllä väärä lähestymistapa, sillä komission ehdotuksessahan kansalliset toimenpiteet, joihin jo ryhdyttiin, jotta pullonkaulosta päästäisiin eroon, ei otettu ollenkaan huomioon. Ja tämä, esimerkiksi kun ajatellaan äh, Saksaa, Saksan Itävallan hinta-aluetta, sehän on likvidein markkina-alue Euroopassa ja tästä syystä tämä on mielestäni haitallista markkinoille, että äh, sitä vielä, se vielä vaarannettaisiin tämän jakamisen kautta. No sitten on tämä value of loss load, sehän liittyy arvoon ja maksu valmiuteen äh, sähkön tuotannolle. Eli se on siis sähkön hinnan arvio, jonka kuluttajat ovat valmiit maksamaan, jotta voitaisiin välttää sähkökatkokset ja jäsenvaltioiden. Hän täytyy itse päättää tästä hinnasta. No minun kysymykseni kuuluu, että jokainen jäsenvaltio voi nimetä jonkin summan niin, että meillä sitten loppujen lopuksi on 27 erilaista hintaa, eli tällaista value of lost loadia, ja eikö tämä lähestymistapa sitten johda markkinoiden vääristymiseen Euroopassa? Nämä olivat kaksi kysymystäni teille. Eh, Mr. Roy. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Roille. Ganz gerne nachfragen. Niin, haluaisin kovasti eh, kysyä tästä yhteistyöstä Euroopan tasolla, koska minä en vieläkään ole saanut eh, mitään vastausta. Miksi Aser pitäisi olla enemmän toimivaltuuksia. Sehän on järkevää vain, jos on jotain ongelmia jossain. Missä nyt yhteistyössä, tämän päivässä yhteistyössä on ongelmia? Ja e, johtuuko tämä siitä, että asere ei ole riittävän vahva e, vai johtuuko se jostain muusta? Toiseksi mm, sanotaan aina, että on ongelmia e, kuljettaa sähköä rajojen yli. Sanotaan myös, että Saksaan sähköä on niin vaikea viedä. Sitten sanotaan, että tämä johtuu siitä, että halukkuutta ei ole. Voiko se johtua myös siitä, että tullaan tällaisella suurella sähkömoottoritiellä ja sitten Saksassa on vain pieniä maanteitä, sähkömaantietä, koska verkko ei ole sellainen silloinhan kyse ei ole yhteistyön ongelmista, vaan siitä, että verkkoit eivät ole kunnollisia Saksassa. Silloinhan ei aseria tarvitse vahvistaa. Komissio kuitenkin vetoaa tähän. Tämä pitäisi ensin selvittää. Ja sitten viimeisenä kapasiteettimekanismien suhteen. Komissiohan teki tämän ehdotuksen 550 grammaa päästöjen yli, ylärajaksi. Tunteeko joku teistä vaikutusten arvioinnin tai jonkun asiakirjan, vai onko tämä ihan vahatusta keksitty luku? You very much. Paljon kiitoksia. Kollega Niko. Eh, o primo Kiitoksia. Ensin ymmärsin, että mm, tuet kaiken tyyppisille energioille uusissa paketeissa poistetaan. Oli kyse sitten uusiutuvasta energiamuodosta tai hiilestä, ydinvoimasta. Kaikki eh, tuet poistettaisiin, se on hyvä asia ja sitten annetaan tukia ainoastaan uusille teknologioille. Äh, minulla on ongelma, jonka haluaisin äh, nostaa esiin ja haluaisin kysyä teiltä, voitteko ehkä vastata äh, tähän minun kysymykseen. Romaniassa meillä on ollut tilanne, jossa yksi offshore-yritys on ostanut sähköä ja myynyt sitä toiseen mm, maahan, äh, se on ostanut sitä kymmenellä ja maksanut, myynyt viidellä kymmenellä toiseen maahan ja tämän voiton se on pitänyt itse. Tällaiset rajat ylittävät toimet, pitäisikö ne tehdä ilman tukea, vähän niin kuin arvonlisävero. Romaniassa kymmenen vuoden, 10 päivän aikana meillä oli alle 20 äh, minusasteen lämpötiloja ja hyvin voimakas tuuli, mikä tarkoitti sitä, että lämpötila oli melkein eh, miinus 35 astetta tunne, eh, tunteen tasolla. Eh, meillä on ydinvoimaa ja kuitenkin 30 prosenttia tulee hiilivoimasta. Yritimme luoda näitä laitoksia alle 550 grammaa Äh, sitten lopulta sanottiin, että ei tätä allekirjoittaa, koska tämä ei ole luotettava liiketoimintamalli. Tämä, koska ihmisille ei makseta ja sitten suljetuin ovin komissio päätti, ettei se äh, anna tukea tälle. Kysymys on, kuka Romaniassa tulee tulevaisuudessa tuottamaan sähköä, koska jos pidetään kiinni tästä 550 grammasta, niin sitten hiilivoimalat suljetaan tilanne on huono. Bulgariassa on tilanne huono myös, samoin Unkarissa naapurimaissamme. Myös Venäjällä on kylmä, ei sieltäkään voida tuoda enempää kaasua. Joten mikä on tämä ratkaisu, jotta meillä olisi jatkuvaa äh, sähkön tuotantoa tämän tyyppisessä tilanteessa Romaniassa? Ski. Kiitoksia seuraavaksi kollega Krasnodemski. Dziękuję panie przewodniczący. Ja może zacznę od takiej obserwacji, że o ile, o ile pierwszy mówca podkreśla... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kommentti. Ensimmäinen puhuja sanoi, että meidän ei pitäisi sekoittaa energiapolitiikan tavoitteita ilmastopolitiikkaan. Sanoin, että nämä ovat kaksi täysin eri asiaa. Ja meidän pitäisi puhua tästä eri tilanteessa, mutta ensimmäinen puhuja suhtautui täysin eri tavalla tähän. Ettekö kuule tulkkausta? niin, että teillä oli täysin erilainen näkemys, että energiapolitiikan, energiapolitiikka pitäisi alistaa energiapolitiikalle. Eli näinhän tämä järjestön, järjestön nimikin tässä osoittaa Energivende, mutta meillä on maa Euroopassa, joka on pioneeri tässä energiaa muutoksessa ja tämän jäsenvaltion kokemuksista meidän pitäisi tehdä joitakin johtopäätöksiä nyt tässä Euroopan lainsäädännössä. Niin pitkälti kun minä tiedän kaikki nämä Energivende-tavoitteet, joutuvat ongelmiin täytäntöönpanossa. Yksi ongelmista on se, että kun ajatellaan tätä backupia, reserviä, joka mainittiin, ja sitten on ongelmia liittyen ver- aikoihin. Ja tämä energiamuutos myöskin aiheuttaa ongelmia naapurivaltioihin, joilla on kasvavia ongelmia energiapolitiikan suhteen. Joten kysyisin ensimmäiseltä puhujalta, miten tämä suhteutuu tähän teidän näkemykseenne? Onko tarpeen, onko riittävästi integroitu uusiutuvia energialähteitä Voisitko antaa esimerkkejä siitä, miten tällaisten tarjouskilpailualueiden muodostaminen auttaisi meitä integroimaan uusiutuvia energialähteitä tehokkaammin? Kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin nostaa kaksi aihetta esille. Ensin kysymys kun tuet poisti, poistetaan, niin miten nyt sitten voimme normalisoida markkinat? Mitä mekanismeja on ehdotettu ilman, että markkinat sortuvat tässä yhteydessä ja ilman, että hinnat nousevat? No sitten turvallisuuteen liittyvä kysymys. On Euroopan unionin jäsenvaltioita, joilla ei ole naapurivaltioita, kuten Kreikka esimerkiksi. Miten tässä yhteydessä voitaisiin luoda mekanismi, joka käsittelisi rajat ylittävää toimitusvarmuutta? Kiitos. Thank you very much, Madam Harms. Kiitoksia seuraavaksi, edustaja Harms. Yeah. Yeah, on the list. You are... Niin, olet. Kyllä täällä puhujalistalla. Kiitos. Minä korostaisin vielä, että minun näkökulmastani tämä koko talvipaketti totta kai liittyy jossain määrin ilmastopolitiikkaan, eikä olisi missään tapauksessa oikein tällaisia ilmastopoliittisia ja energiapoliittisia tavoitteita käsitellä täysin erikseen. Talvipaketin täytyy toimia sen puolesta, että Pariisissa sovittu hiilen vähentäminen todellakin otetaan tässä kohteeksi. Ja kysyisinkin herra Bukilta, mikä nyt on perustelu tälle äh, hiili, hiilistandardeille, koska tälle on olemassa perusteet ja mielestäni on täysin oikein, että Euroopan komissio on ehdottanut tätä kyseistä standardia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Sitten kollega Ernst. Ja, vielen dank. Niin, paljon kiitoksia. Nyt on minun vuoroni. Eh, minua tässä liikuttaa kaksi asiaa. Yksi asia on se, että me puhumme hyvin paljon puhtaasta energiasta ja siitä, miten eh, poistamme ylikapasiteettia, miten luomme hintoja. Ja hinnanmuodostuksessa meidän on lähdettävä myös siitä, että täytyy olla sopivia hintoja, eh, jotka, joita ylläpidetään. Ähm, tämä kohta 15 ja 2022. Meillä on myös energiaköyhyyden ongelma Itä- ja Keski-Euroopan maissa erityisesti. Me emme voi näitä asioita erottaa toisistaan ja haluaisin kysyä teiltä, miten tämä puhtaan energiapaketti ja energiaköyhyyden äh, tavoitteet voidaan yhdistää, jos lähdetään siitä, että joissain jäsenvaltioissa on paikkakuntia, joissa lämmitetään puulla ja on vastaavanlaisia ongelmia. Tämä on tärkeä asia, joka on sydäntämme lähellä ja haluaisimme sitä edistää. Ja sitten koko tämä kysymys uusiutuvista energiamuodoista. Me olemme viime vuosina aina kiistelleet tästä syöttöedusta Ja kun te sanoitte, että kunnan puitteet uusiutuvisilla energiamuodoilla, niin mitä mieltä olette tästä äm, etuisuusasemasta syötössä? Äh, onko se sopiva, jos otetaan huomioon meidän tavoitteen. Ja sitten kun minä tulen hiilialueelta, niin kaikki nämä hienot puheet puhdasta ää, äh, energiasta, että kukaan haluaa luopua hiilestä, niin mitä pitäisi tehdä, jotta tätä todella saataisiin edistettyä? vältettyä, tämä oikeudenmukainen siirtymä, mutta ehkä myös muita asioita. On Kelly. Kollega Sean Kelly. Uh, thank you very much and thanks to... Kiitos ja kiitokset myös puhujille. Minä tulen Irlannista ja me olemme sitoutuneet tavoitteeseen liikenteeseen ja uusiutuviin energiamuotoihin, mutta meillä on ongelmia liittyen Brexitiin. Eli me emme ole enää tässä suhteessa eurooppalainen maa. Eli kaikki nämä yhteenliittymät ovat erittäin tärkeitä, mutta myös erittäin kalliita. Ja täydellisessä maailmassa eh, energiaunionissa olisi tällaisia yhteenliittymiä. Kuinka tämä nyt voitaisiin tehdä ja onko se edes maksettavissa? Ja, se, ja sitten tällainen backup, mitä uusiutuviin energiamuotoihin tulee, jos tutkimus jatkuu ja saamme uusiutuvaa energiaa muualtakin kuin tuulesta ja auringosta. Viime vuonna kollegat tulivat minun vaalipiirini ja siellä tutkitaan offshore-tuulia ja myös vuorovesiä. En ja näistä tulee todellisuutta, niin kuin aurinko tuli, tuli energiastakin. Jos meillä on näitä yhteenliittymiä, niin ehkä meillä ei ole fossiilienergiaa, vaan tukena olisi sitten uusiutuvia energiamuotoja uusiutuville energiamuodoille. Eli jos ei ole tuulta, niin sitten on vuorovesi ja tietysti nämä muut Eikö pitäisi priorisoida sitä, että meillä olisi todellinen eurooppalainen energiaunioni, tällainen ver- verkosto? Kiitos. Kiitoksia. the answers and... Sitten vastaukset ja huomiot. Olkaa hyvä. And... Kiitoksia. Ja koskapa oli useita aiheita, jotka nousivat esiin eri kollegoilta, niin minun on sanottava, että Oli paljon kysymyksiä, jotka menivät todella asian ytimeen. Edustaja Karins, te tavallaan ehdotitte, että tarvitsemme tällaista yksi yhteen backupia uusiutuville energiamuotoille järjestelmään rakennettuna analyyttisestä näkökulmasta me emme ole samaa mieltä. Jos katsotaan jotakin jäsenvaltioita, joilla on hyvin suuret uusiutuvien energiamuotojen osuudet energiajärjestelmässä jo tänä päivänä, esimerkiksi Irlanti, Tanska, niin ei ole tällaista yhden suhde yhteen kapasiteetin lisäystä näissä maissa. Itse asiassa tutkimukset, joita olemme katsoneet, joissa katsotaan pitkälle tulevaisuuteen, niin osoittavat, että varastointi, jos katsotaan siis Saksan e, energiasiirtymää, siitä tulee jossain vaiheessa tärkeä kysymys, mutta vasta sitten, kun uusiutuvan energian osuus järjestelmässä on paljon suurempi kuin tällä hetkellä. Joten on tärkeää olla tietoinen tästä asiasta, kuinka paljon tällaista backupia tarvitaan. joten mielelläni käyn kyllä yksityiskohtaisempaakin keskustelua tästä asiasta. Sitten halusin nostaa esiin asian, jota useammat puhujat käsittelivät, nimittäin tämän 550 gramman ähm, päästöstandardi. Herra Gierek sanoi, että tämä liittyy jotenkin saksalaiseen keskusteluun. Tämä ei ole minun vaikutelmani. Minun vaikutelmani on se, että komissio, kun se tätä ehdotti, äh, teki aivan selväksi sen, että tämä tavallaan kuvastaa koko tätä energiaunionin hanketta ja mahdollisuus olla johdonmukainen ja mahdollisuus siihen, että on tällainen holistinen lähestymistapa. Pitää olla tietoinen ilmastotavoitteista, kun työstää energiamarkkinoiden suunnittelua. Jo joidenkin vuosien ajan vuodesta 2013 Euroopan investointipankki ei anna enää tukea hankkeille, jotka eivät noudata tätä 550 gramman e, hiilidioksidipäästöstandardia. E, tämä on siis jo käytössä EUn toimielimissä ja uskon, että tämä menettely rajoittaa haitallisia, ympäristölle haitallisia tukia on pitkä käytänne Euroopassa. Ja tämä 550 grammaa toimii ainoastaan tässä kapasiteettikorvausmekanismissa, jossa saa tuen jos pysyy markkinoilla. Tämä kyllä on johdonmukainen ilmastotavoitteiden kanssa. Samalla ei pitäisi silloin tukea sellaisia toimia, jotka haittaavat ilmastoa. Herra Turmes kysyi ähm, aurinkosähköstä Tanskassa ja Puolassa ja tämä Äh, myös liittyy vähän siihen edelliseen kysymykseen, miksi on ongelma kustannuksessa? Herra Karins taisi äh, sanoa, että miten riskit mukaan näkyvät kustannuksissa. Ehkä en nyt kovinkaan äh, monisanaisesti tätä selittänyt. Investoijan näkökulmasta uusiutuvan energiamuodon investoinnit ovat pääomaintensiivisiä investointeja. Tehdään investointi, luodaan infrastruktuuria investoinnin aikana. Ei voi tehdä kovinkaan paljon asioiden muuttamiseksi, joten paljon enemmän kuin muissa energiantuotantoteknologiassa luotetaan vakaisiin olosuhteisiin, sääntelyolosuhteisiin, hallinnollisiin olosuhteisiin ja niin poispäin. Ex ante näkökulmasta äh, tämä investoijan näkökulmasta tarkoittaa riski äh, premioita, eli mm, tämä äh, lisää investoinnin kustannusta. Herra Turmes, nyt palaan teidän kysymykseenne. Jos katsotaan Euroopan karttaa tällä hetkellä, niin näemme, että on hyvin erilaisia äh, pääomakustannuksia äh, uusiutuvien energiamuotoihin investoimiselle eri jäsenvaltioissa. Mistä tämä johtuu? No, äh, on kysymyksiä, jotka liittyvät sääntelyympäristön toimivuuteen jäsenvaltioissa. Toiset kysymykset liittyvät aina valtion riskiin investoimiselle näissä jäsenvaltioissa. Tämä aiheuttaa erilaiset investointikustannukset, joten sama ähm, aurinkosähköinvestointihanke voi maksaa Puolassa enemmän kuin Tanskassa meidän analyysissamme, kun katsomme EUn sitovaa tavoitetta, joka olisi yhteinen uusiutuvien energiamuotojen tavoite, niin eh, tämä olisi asia, jota pitäisi käsitellä tässä paketissa. Ja uskon, että eh, komission uusiutuva energiamuoto ehdotuksessa on ehm, tapa puuttua tähän. Komission pitäisi puuttua pääoman eh, hintaan eri jäsenvaltioissa. Uskon, että olen nyt vastannut suurimpaan osan kysymyksistä, jotka minulle on esitetty. Meillä on kaksi muutakin puhujaa täällä. Kiitoksia herra Buk. Kiitoksia, että kerroitte näistä näkemyksistä. Ja seuraavaksi rouva Niis. Niin minulle esitettiin neljä kysymystä. Herra Karins puhui kapasiteettimekanismeista. Meidän pitäisi käydä mitään mustavalkoista keskustelua näistä mekanismeista on erityyppisiä, mutta kyllä tässä nyt täytyy katsoa, tilanta täytyy olla varma, ja tämäkin mainittiin jo, että emme katso ainoastaan tuotantoa, vaan myöskin tuo kysyntäpuoli täytyy ottaa ja kaikki mahdollisuudet, energiatehokkuus, jotka voivat vaikuttaa resurssien riittävyyteen Euroopassa. Ja täytyy myöskin pyrkiä välttämään hiilin, hiilen blokeraus, joka liittyy tähän energiasiirtymään, ja täytyy varmistaa, että myöskin otetaan nuo yhteenliitäneet huomioon. Tämä on tärkeää, pitää olla alueellinen eurooppalainen lähestymistapa, kun mekanismeja suunnitelmaan. Loppujen lopuksi ne voivat olla ehkä siirtymävaiheen tarpeita, ja kun ajatellaan tätä resurssien riittävyyteen, joka on tärkeää, koska halutaan haastaa kansallinen lähestymistä. Emme halua sellaista eurooppalaisen energiapolitiikkaan, mutta meidän täytyy saada aktiivinen järjestelmän hallinta, jossa hyödynnämme digitaalisia sisämarkkinoiden ja sen tuomia mahdollisuuksia, että optimoimme järjestelmän, jossa kuluttajalla on myöskin merkittävä rooli ja tämä on seuraavan vuosikymmenen asia, mutta se voi tulla myöskin melko nopeasti tässä energiaa siirtymässä. Ja jos nyt sitten nämä asiat voidaan hoitaa, niin miksi sitten ei näitä kapasiteettimekanismejakin olisi? No sitten Martina Werner esitti kysymyksen liittyen tähän tarjouskilpailualueeseen. Kyllä ja tämä on ihan mahdollista. Ja nyt kun haluamme integroida, niin tämä olisi päinvastaista. Meillä on tilanteita, missä on paljon puuttuvia linkkejä, myöskin herra Royal, esimerkiksi Saksan Südlink, ja se, että se ei ole mukana, se on hyvin kallis asia Euroopalle. Meillä on paljon kapasiteetteja, jotka siis puhtaita kapasiteetteja, joita on ainoastaan pohjoisessa, esimerkiksi Tanskan ja Saksan olemassa olevia kapasiteetteja, kapasiteettia käytetään noin 16 prosentin verran, ja syy on se, että ei ole mitään linkkiä Saksan pohjois- ja eteläosien välillä. Ja tämä täytyy ratkaista, ja jos se ei onnistu, niin sitten löydämme toiseksi parhaan ratkaisun, mikä on ehkä jakotavan poliittinen päätös. Ja tämä liittyy tähän, ja tässä nyt tutkimusta myöskin valmistellaan tarjouskilpailualueista. Ja tämä on siis politiikka. Meidän täytyy päättää, mitä me teemme pohjautuen näille asioille. No sitten Roil kysyy, miksi tarvitsemme vahvempaa aseria. Eikö olisi parempi, että meillä olisi enemmän verkostoja? Me tarvitsemme selkeästi kumpaakin. Meidän täytyy selkeästi löytää pullonkaulat eurooppalaisesta järjestelmästä. Ja nyt täytyy osoittaa, missä ne ovat tällä hetkellä. Mutta toisaalta, jos haluamme energian sisämarkkinat, Meillä täytyy olla parempaa sääntelyä, optimoitu järjestelmää, jossa opimme Aserin kokemuksesta vuodelta 2009. Jos kansallisia, voimme katsoa, missä esimerkiksi päätökset on parempaa ja missä sitten toimia laajennetaan uusille alueille. Sitäkin täytyy valvoa. No sitten esitettiin kysymys Romanian liittyen, herra Nika, ja myöskin Kreikkaan liittynyt, tämä liittyy toimitusvarmuuteen. Esimerkiksi kun meillä oli erittäin kylmä, miinus 20 tai jopa alle miinus 20 joka vuosi. No pahoittelut tästä mutta tämä ei ollut kovinkaan tavanomaista meidän näkemyksemme mukaan, mutta sen sijaan, että etsitään alueessa ratkaisuja ja kaikki maat ovat pyrkineet ratkaisemaan ongelmat itse, eikä tämä ole ratkaisu, vaan tarvitaan alueellista yhteistyötä. Tämä liittyy hallintoon sääntelijöihin ja parempaan Euroopan. Ja tämä pakettihan sitä pyrkii edistämään nyt. Me valmistelemme raporttia myöskin koordinointiin liittyen, ja siinäkin katsotaan, miten saadaan parempi diili näille maille ja näiden maiden kansalaisille. Ja sitten viimeinen kysymys liittyy energiaköyhyyteen. Miten kohdella niitä maita, tai miten asiat hoidetaan niissä maissa, joissa ihmiset käyttävät vettä tai jotakin muuta lämmittääkseen asuntonsa. Ja tämä asia on ollut tunnettu jo jonkin aikaa ja vastaus on siten, että pyritään voimannuttamaan nämä ihmiset. No Saksan tapauksessa tehtiin Saksan kansallisen pankin kanssa hyviä diilejä ja sitten ohjelmia. Annettiin näille ihmisille halpoja luottoja, jotta he voivat eristää talonsa ja jotta he pääsevät tästä ongelmasta eroon. Eli Euroopassa meidän täytyy tällaista katsoa, että sääntely ei ole ratkaisu, koska mitään siirtymää ei tapahdu tällaisissa maissa, jossa keinotekoisesti nämä hinnat äh, rapautuvat. Kiitoksia Ensoin edustaja Rovanis ja sitten vielä viimeinen puhuja, olkaa hyvä. Kiitos. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, voivatko markkinat taata toimitusvarmuuden? Kyllä. Energiamarkkinat pystyvät takamaan toimitusvarmuuden ja myös investointisignaalit ja myös tulot näiden investointien rahoittamiseksi. Mutta tämä on markkinoiden taloudellinen tulos ja tässä myös tämä lost load-kysymys nousisi esille. Tällainen toimitusvarmuustaso olisi sama taso kuin tänä päivänä tai korkeampi. Eli jos me haluamme saada toimitusvarmuustason, joka on markkinoiden taloustasoa korkeampi, niin tarvitaan lisät investointeja, tarvitaan kapasiteettimekanismeja. On toisia tilanteita, joissa tällaisia kapasiteettimekanismeja tarvitsetaan esimerkiksi verkkorajoitusten kohdalla, jos on alueellinen tarve eh, voimantuotantoon. Tätä ei voida hoitaa. Eh, Euroopan laajuisilla markkinoilla tarvitaan eh, eri toimia, mutta nämä pitäisi luoda niin, että ne eivät vääristä hintasignaalia energiamarkkinoilla. Sitten toinen kysymys. Miten me käsittelemme eri sääntöjä rajojen eri puolilla? Ja tämähän on juuri se kysymys, jonka me joudumme kohtaamaan, jos kapasiteetti markkinoita hoitetaan epäkoordinoidusti, niin silloin syntyy markkinavääristymiä. Ja siksi onkin niin tärkeää, että meillä on yhteisiä kriteerejä ja näitä täytyy arvioida. Eli ovatko kapasiteettimekanismit tarpeellisia? Ja tässä pitäisi myös ottaa rajat ylittävät kapasiteetit huomioon ja myös molemmat maat rajan molemmin puolin voivat sitten tukea tätä toimitusvarmuutta. No sitten yksi kysymys liittyen joustavuuteen, ja se liittyy siihen, minkälaisia markkinoita me tarvitsemme tulevaisuudessa, pitkän aikavälin markkinoita, päivämarkkinoita. No ei tämä ole joko tai kysymys. Kaikki nämä markkinat voivat tukea joustavuutta ja myös toimitusvarmuutta. Haluaisin antaa yhden esimerkin, yhden käytännön esimerkin. Puhun IPEX Spot-markkinoista. Paljon uusia tuotteita on tehty 15-30 minuutin sopimuksia, joita voi kaupata yhä lähempänä toimitusta. Ja nämä tuotteet sitten antavat fyysistä joustavuutta markkinoille 30 minuuttia ennen toimitusta voidaan ostaa fyysistä energiaa näillä markkinoilla. Tämä on todellakin huomattava jouston lähde ja tämä kulkee käsi kädessä muun muassa varastojen kanssa tai myös osapuolten kysyntäpuolella, niin he voivat käyttää näitä markkinoita, jotta heidän joustavuutensa on saatavilla kaikille muille. Ja mitä enemmän tässä on tekijöitä mukana, sitä paremmin. Siksi me tarvitsemme laajoja markkina-alueita. Mutta tulevaisuusmarkkinat myös ovat mukana tässä EEX. Meillä on tuotteita Cap Futures nimeltään ja ne tätä kautta suojataan joustavuutta, mitä uusiutuviin energiamuotoihin tulee. Ja lyhyen aikavälin markkinoilla puhutaan fyysisestä puolelta, voidaan ostaa ja myydä sähköä erittäin lyhyellä aikavälillä saattaa olla hinnanvaihteluita näillä markkinoilla. Jos minun täytyy ostaa energiaa lyhyellä aikavälillä, niin hinta saattaa olla kovinkin korkea. Jos haluamme välttää tätä riskiä, niin sitten voidaan käyttää välineitä, joita on pitkän aikavälin markkinoilla. Ja tässä saadaan sitten takuita hintapiikkejä vastaan. Ja ja Saksan ja Itävallan markkinoilla, jotka ovat etulyöntimarkkinoilla, mm, asemassa, koska siellä on suuri osa uusiutuvia energialähteitä, niin näemme siis, miten tämä toimii käytännössä. Ja sääntelypuitteet eivät vielä kannusta toimijoita käyttämään tuotteita, joita on saatavilla. Me olemme yrittäneet käsitellä tätä muna- ja kanaongelmaa, ongelmaa mutta nämä tulevat olemaan paljon tärkeämmässä asemassa tulevaisuuden energiamarkkinoilla. Well, if I may. Mm. Kiitoksia. Haluaisin lisätä yhden kysymyksen. Jos puhujat eivät joihinkin kysymyksiin vastanneet, onko näin? No ei mitään vastausta, joten te vastasitte kaikkiin kysymyksiin. Paljon kiitoksia puhujille. Kiitokset näistä loistavista alustuksista ja myöskin vastauksista. Näitä kysymyksiä oli yhteensä 27 ja kykenitte vastaamaan näinkin lyhyessä ajassa niihin kaikkiin. Kiitoksia ja kaikkea hyvää. Ja sitten siirrymme seuraavaan osioon. Tässä kuulemistilaisuudessa tämä liittyy uusiutuvien energialähteiden integroimisesta markkinoille, mitä mahdollisuuksia ja esteitä tälle on. Ja haluaisin aloittaa ensimmäisen puhujan kanssa. Hän voisi tulla tänne puhujakorokkeelle. Hän on herra Jose Donoso, pääjohtaja UNEFista. Tämä on espanjalainen aurinkoenergiajärjestö ja on hyvin mielenkiintoista kuulla nyt hänen näkemyksensä tässä keskustelussa, sillä herra Donoso pääjohtajana edustaa aurinkosähkömarkkinoita Espanjassa. Espanjassa meillä on hyvin paljon aurinkosähköä, näin uskomme ainakin, olkaa hyvä. Voitte aloittaa. Painakaa nappia ja nyt. Any language you wish, 23 to your... Millä kielellä nyt sitten haluattekin? Spanish. Okay, okay. Be more, more quick. Sorry. Okay, I, sorry for to pass. Is it okay? Para pasar, for to go hit. Next to you. Ah, okay, yeah, yeah. Okay. Sorry. Thank you. Thank you. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos eh, mahdollisuudesta esitellä eh, meidän ajatuksiamme tässä foorumissa ja menen heti ajatuksiimme. Viime vuosina olemme nähneet huomattavan vähentymisen uusiutuvien energiamuotojen kustannuksissa. Erityisesti aurinkosähkö ja tuulienergian kustannus on, kustannukset ovat laskeneet yli 80 prosentilla, 85 prosentilla. Tämä tarkoittaa, että uusiutuvat energiamuodot eivät ole pelkästään puhtaita, ne ovat myös halpoja. Esteet uusiutuvien integroimiselle markkinoille eh, meillä voi olla merkittäviäkin esteitä. Yksi este on se, joka syntyi viime vuonna, tämä oikeudellinen epävarmuus. Ja tällä hetkellä on erittäin eh, tärkeää, että tämä RES-direktiivi, josta te keskustelette näinä päivinä parlamentissa, eh, palauttaa tilanteen. Luottamuksen puute markkinoilla, luottamuksen puute kansalliseen hallituksen aiheuttaa sen, että ainoastaan komissio direktiivin kautta voi antaa markkinoille oikeudellista varmuutta. Kuten edeltäväkin puhuja sanoi, se tarkoittaa sitten alhaisempia energiakustannuksia, suurempi riski, hinta nousee tämän oppii ensimmäisellä vuosikurssilla, kun opiskelee taloutta. Ja sitten uusiutuvat energiamuodot eivät riippuen hallituksen päätöstä. Me haluaisimme olla markkinoilla mukana, me haluaisimme osallistua markkinoilla, mutta ongelmat on, ongelma on se, että ne markkinat, meillä on tänään, ne suunniteltiin 30 vuotta sitten ja markkinoiden suunnittelijat ajattelivat, että päätoimijat markkinoilla ovat energia ja sähkön lähteet, joilla on voimakkaat eh, muuttuvat eh, kustannukset, mutta uusiutuvan energiamuodolla ei ole muuttuvia kustannuksia. Tämä on suuri ristiriita. Jos me luotamme Pariisin sopimukseen, me, jos me luotamme Euroopan unionin tavoitteisiin, meillä on joka vuosi enemmän uusiutuvia energiamuotoja markkinoillamme. Ja tämä tuo sähköä nollahintaan ja sitten meillä on markkinat, jossa hintasignaali on marginaalinen kustannus. Meidän on uudelleen ajateltava markkinajärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että luodaan uudet markkinat, jotka huomioivat uusiutuvien energiamuotojen tilanteen. Ei todellisuutta täydy sopeuttaa markkinasuunnitteluun, vaan markkinasuunnittelu on sopeutettava todellisuuteen. Sitten on, puuttuu selkeä suunta hiilestä luopumisen tavoitteille? Onko se todella prioriteetti kansallisille hallituksille? Jos katsotaan, tavoite on vain 27 prosenttia, niin sitten he jatkavat kuten tähän mennessä. Emme näe, että on todellista tahtoa kansallisissa hallituksissa kulkea Pariisin sopimuksen tietä. E, samanaikaisesti kun nämä hallitukset hylkäsivät kansalliset sitoumukset, ulottuvuudet. Jos me todella haluamme saavuttaa Pariisin tavoitteet, meidän täytyy nostaa tämä 27 prosenttia todellisiin tavoitteeseen. Antaa aivan selvä signaali markkinoilla, että hallituksen tahto on täyttää Pariisin sopimuksen velvoitteet. Tällä tavoin tämä auttaa alaa investoimaan luottavaisina tulevaisuuteen ja ottamaan se johtoasema, joka Euroopan on otettava maailmanlaajuisesti uusiutuvassa energia, uusiutuvalla energia-alalla. Toinen ongelma on ylikapasiteetti. Jos ei ole todellista halua luoda puhtaampaa energiamaailmaa, niin sitten on hyvin vaikeaa saada aikaan kunnollisia markkinoita uusiutuville energiamuodoille. Sitten uusiutuvat energiamuodot ovat mahdollisuus. Energian kustannukset voivat laskea. Tämä tarkoittaa kilpailu, suurempaa kilpailukykyä talouden itsellemme, teollisuudellemme. Tällä tavoin vähennämme ilmastonmuutosta, olemme mm, johtoasemassa, Euroopan johtoasemassa, luomme työpaikkoja ja luomme älykkäitä kaupunkeja. Kuluttajat ovat aktiivisia kuluttajia, he saavat valtaa tämä on se tilanne, jonka tulemme näkemään lähivuosina aikaisemmin kuin voimme kuvitellakaan. Mutta jotta kansalainen tulisi aktiivisemmaksi kuluttajaksi, niin meillä on esteitä. Asetetaan taloudellisia pasteita itsekulutukselle. Itsekulutus on oikeus, joka kuluttajalla pitää olla, ja heidän pitää maksaa, kun heillä on ylimääräistä tuotantoa ja he vievät tuotonsa verkkoon. Mutta ei pitäisi olla mitään kustannuksia sille, jos käytetään omaa tuotantoa omassa kotitaloudessaan. Tällaista ei ole ollut koskaan talouden historiassa, että joku maksaa siitä, mitä hän on itse rakentanut ja itse kuluttaa sitten luodaan aina enemmän hallinnollisia esteitä meidän on varmistettava, että hallinto ei ole este. Me tarvitsemme hyvin lyhyitä hallinnollisia menettelyjä, joilla täytyy olla selkeä merkitys. Sen täytyy sopia myös hankkeen kokoon, jos hanke on hyvin pieni. Sitten on esteitä varastoinnille. Edeltävä puhuja sanoi, kuinka tärkeää on varmistaa äh, se, että äh, uusiutuvat energiamuodot osallistuvat markkinoille. Mitä me tarvitsemme? Tarvitsemme varastointia. On ihan järjetöntä luoda ähm, esteitä. Meidän on investoitava varastointiin ja sitten me saamme tulevaisuudessa kilpailukykyisellä hinnalla varastointijärjestelmää. Ja sitten meidän on sopeutettava ympäristösäädöksiä, erityisesti kunnissa on kehitettävä itsekulutusta ja sovellettava kuntien sääntöjä niin, että ne eivät ole esteitä. Meidän on tehtävä enemmän työtä energian integroimusiksi rakennuksiin, jotta myös esteettinen näkökulma otetaan huomioon meillä on valtaisa mahdollisuus. Aurinkosähkö ei ole pelkästään tapa saada puhdasta sähköä, se on myös tapa saada halpaa ja kilpailukykyistä sähköä. Kiitoksia. Uh, for your speech. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta ja nyt sitten pyytäisin herra Arno Chaperon. Hän on Euroopan asioista vastaava varapääjohtaja Totalissa, joka on maailman neljänneksi suurin öljy- ja kaasuyhtiö ja maailman johtava aurinkoenergiaoperaattori. Tämä on ranskalainen yritys ja toimii yli 130 maassa. Yli 130 000 työntekijää on Totalin palveluksessa – se on merkittävä määrä ihmisiä ja toimia. Total, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Kiitoksia, että kerroitte totalista, joten kerron ehkä asioita, jotka eivät ole niin tunnettuja, eli kaasu- ja öljytoimiemen ja aurinko, aurinkoenergian lisäksi me olemme myöskin hyvin tunnettu akkutoimija, ja eh, me olemme myöskin eh, vähittäismyyjä, eh, varsinkin Belgiassa. Me, meillä on myöskin siellä filiaalia. Meillä on neljä miljoonaa kuluttajaa päivittäin, joille me tarjoamme palveluja, ja kaksi miljoonaa siis Afrikassa päivittäin. Se, että ilmasto integroidaan strategian, tämä pohjautuu kolmeen pilariaan. Pyritään parantamaan hiiliintensiivisyyttä energiapaletissa ja kehitetään kes, uusiutuvia energialähteitä, me haluamme vähähiilisiä yrityksiä, noin 20 prosenttia totaalin portfoliosta 20 vuoden kuluttua. Me kasvamme ja meistä tulee yksi kolmesta tärkeimmästä toimesta aurinkoenergiassa ja myöskin lisäämme muita toimia ja myöskin kehitämme bioteknologiaa ja kolmas pilari, on että pyrimme parantamaan energiatehokkuutta, edistämme vastuullista energian käyttöä toimissamme ja myöskin kuluttajien puolelta. No sitten hiilen hinnoittelusta. Hiilen hinta on energia siirtymässä kulmakivi ja pian trilogissa käsiteltävä ETSn uudistaminen on yksi sen kriittisistä komponenteista. Me emme enää voi luottaa hiilidioksidihintaan, joka on jämähtänyt noin viiteen euroon tonnia kohden. ETS-mekanismi on hyvin monimutkainen ja hiilidioksidimyyjien e, odotukset eivät ole kovinkaan rohkaisivia, joten ei tarvita mitään markkinapohjaisia toimenpiteitä. Britti esimerkki on hyvin mielenkiintoinen. ETSn yhdistäminen hiilen hin, alhaisen hintaan. Sähkövoimasektorilla on ollut menestyksekäs viime vuosina. Tämä on johtanut 50 prosentin vähentämiseen hiilidioksidissa sähkövoimasektorilla. Haluaisin myöskin korostaa, että Total äh, arvioi jo tätä hiilen hintaa, joka on 30 dollaria per tonni hiilidioksidia. No sitten äh, uusiutuvat energialähteet. Tässä tarvitaan tarjouspyyntömenettely menettelyjä. Se ei ole hyvä ajatus. Tarjouskilpailu täytyy järjestää teknologisilla sektoreilla, jotta saataisiin yhteen toimivuus uusiutuvien lähteiden ja tarjonnan ja kysynnän välille. Tätä täytyy suunnitella eri tasoilla, alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta saadaan hyvä portfolio, joka pohjautuu uusiutuvien energialähteisiin, niin täytyy totta kai ottaa myöskin alueiden hallinta huomioon ja myöskin energiaresurssit. Monivuotinen suunnittelu tarvitsee niitä tarjouskilpailuja. Tämä täytyy järjestää jäsenvaltioilla. Tästä syystä on teollisuudelle kriittistä ja myöskin hankkeen kehittäjille kriittistä, että saadaan vähintään kolmen vuoden näkyvyys tarjouskilpailuista ja kelpoisuusstandardit ja myöskin myöntämissäännöt. Se, että integroidaan uusiutuvia energialähteitä sähkövoiman markkinoiden rakenteeseen, se, että nyt odotetaan, että 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä saataisiin uusiutuvia energialähteitä mukaan, joten nyt on sitten entistä enemmän sellaisia päiviä, mitkä ovat lähempänä 100 prosenttia. Näin tarvitaan enemmän joustavuutta Euroopan markkinasuunnitteluun eri alueilla. Hintasignaaleja totta kai tarvitaan tässä tapauksessa myöskin rohkaisemaan äh, liiketoimintamalleja, jotta saadaan lisää joustavuutta järjestelmään. Haluaisin aloittaa nyt kaasusta ja olen iloinen, että puheenjohtaja mainitsi tämän. Äh, äh, kaasu on erittäin joustava, käytettävä ja sen avulla voidaan saada optimaalisia ratkaisuja uusiutuvan energian lähteiden katkonaisuuden takia ja se on myöskin hyvä backup-ratkaisu. No sitten myöskin kysyntäpuolen hallintaa. Sitten varastointi ja myöskin tarjonta, toimitushallinta ja yksi haaste on, on uusiutuvien energialähteiden katkonaisuus ja esimerkiksi se, että kysyntä ei ole aina samankaltaista. Tietysti tässä nyt puhun myöskin uusiutuvien energialähteiden syöttämisestä, mutta tässä tarvitaan pari ehtoa. Tästä ei pitäisi, syötöstä ei pitäisi tulla mikään prioriteetti ja myöskin pitäisi saada hyvä, koon, hyvä korvaus. Ja me puollamme myöskin tätä kuitestoa, jossa puhutaan itse tuotetusta energiasta. Tämä vaikuttaa hyvin paljon ja myöskin muuttaa Euroopan energiamarkkinoita. Ja myöskin internet tarjoaa hyviä ratkaisuja loppukäyttäjälle. Ja nyt sitten pääsen näihin neljään tärkeimpään kysymykseen. Se, että voidaan esimerkiksi yhdistää tuuli- ja aurinkokapasiteetit, ja tämä myöskin vaikuttaa hintoihin. Ja tästä syystä komissio on oikeassa, kun sen pyytää jäsenvaltioita poistamaan sääntelyhinnat ja saada aikaiseksi energiajoustavuutta joustavuutta, eri ratkaisuja eri osapuolille. Sitten tarvitaan eurooppalainen strategia. Puhdas energia myöskin vaatii, vaatii uusia investointeja, pitää pyrkiä yhdistämään esimerkiksi aurinkoenergiaa, ja tätä ei voida useilla osa-alueilla tehdä, kuten esimerkiksi robottien akkujärjestelmien osalta ja niin poispäin. On tärkeää, että EU myöskin kehittää tuotantopuolen politiikkaa ja myöskin tuotekehittely on antanut hyviä tuloksia, mutta kuitenkaan ei näin Euroopan kilpailukykyä voida taata, eikä varsinkaan työpaikkoja nyt kun teollisuus on siirtymävaiheessa. Sitten keskitetyt ja hajautetut sähkövoimajärjestelmät ovat sellaisessa tilanteessa, että pitää saada kustannustehokkuutta aikaiseksi digitalisointi ja sähkövoiman muuttaminen Tämä liittyy digitaaliseen vallankumoukseen. Monimuotoiset sähkömarkkinat eivät toimi ilman massadataa ja vahvoja algoritmeja. Your conclusion? Fantastic. Tässä olivatkin johtopäätökseni. Hienoa, kiitoksia oikein paljon, aivan loistavaa. Ja sitten kolmas puhujamme on rouva Monika Morawiecka. Hän on hallintoneuvoston jäsen Puolan sähköjärjestössä. Hän edustaa, tämä edustaa suurimpia puolalaisia sähköyrityksiä. Ja myöskin teollisuuspuolella Ruva Moravieska on yli kymmenen vuoden ajan ollut energia-asioiden parissa tekemisissä. Ja hänen toimensa liittyivät tähän Puolan sähköjärjestöön. Mutta nyt annan puheenvuoron teille. Thank you, Mr. Chairman, ladies and... Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Haluan tässä nyt ensin tehdä yhden huomion. Minä olen nainen, olen puolalainen ja nyt on ollut kansainvälinen naistenpäivä jokin aikaa sitten. Minä en tiedä, tiedättekö, mutta Puola on ensimmäinen OECD, joka, maa, joka on saavuttanut tasa-arvon, sukupuolten välisen tasa-arvon palkka-asioissa. Kiitos, on hyvä olla puolalainen kerrankin. Ja useimmat muut OECD-maat saavuttavat 15-100 vuoden kuluttua, puola neljän vuoden kuluttua. No niin, myönteistä kerrankin. Eli 100 vuotta useimmille muille maille. Ja tässä on kaksi poikkeusta. Ne ovat suuria lukuja. Espanjana 2230 vuotta ennen kuin Espanja pääsee tasa-arvoon palkkakysymyksissä ja Saksa 2297 vuotta. That was it, Mr. Chairman. I think it's safe to say that... Niin varmaan voidaan sanoa, ja että koko maailma käyttää uusiutuvia energiamuotoja ennen kuin päästään tasa-arvoon miesten ja naisten välillä palkkakysymyksissä. No niin, palaanpa tässä nyt itse asiaan. Okay. Um, it goes without saying. No, selvä, että, että uusiutuvan energialähteiden tavoite vuonna 20 2030 on EU-tason tavoite, ei ole mitään jäsenvaltiotason tavoitteita. Puhun lyhyesti neljästä ongelma-alueesta. Ensinnäkin lineaarinen kehitys, se miten tähän tavoitteeseen pitäisi päästä, sitten rahoitusalusta, ja sitten rajat ylittävä osallistuminen ja tukijärjestelmä ja sitten sähköbiomassasta. Ensimmäinen aihe lyhyesti. Mitä tähän lineaariseen kehitykseen tulee? Miksi se mielestäni ei pitäisi olla pakollinen, niin kuin on sanottu? Ensinnäkin, mitä energiasektorin tulee, se ei kehity lineaaristi. Ennen kaikkea, kun puhutaan maakohtaisesti, ehkä jos puhutaan koko Euroopan unionisti, unionista, niin silloin ehkä. Ja sitten offshore-tuuli, esimerkiksi pitkä suunnittelujakso, mutta sitten suuri vaikutus tai biomassa aivan samalla tavalla. Eli lineaarinen kehitys, sen ei pitäisi siinä ei pitäisi ottaa käyttöön näitä sitovia mm, maakohtaisia tavoitteita, koska niitä ei nyt ole ja siihen ei tulisi palata. Ja joustavuus on tässä kaikkein tärkeintä, eli maiden pitää päästä tavoitteisiinsa sopivimmalla tavalla, kustannustehokkaammalla tavalla ja lineaarinen kehitys ei toimi tässä yhteydessä. No sitten rahoitusalusta tässä on sanottu, että komissiolla on valta hoitaa rahoitusalustoja. Alustoja. Jäsenvaltiot eivätkä parlamenttikaan valvo tätä. Mielestäni tämä ei ole oikein. Miksi meillä pitäisi olla ylipäätänsä tällainen väline, kun tuetaan uusiutuvia energiahankkeita eh, näiden antajamaiden ulkopuolella eivät sitten ratkaise ongelmia, mitä toimitukseen tulee jäsenvaltioissa. Kun puhutaan kustannustehokkuudesta, Euroopassa on todellakin menetetty miljardeja, että kun ei ole pidetty kiinni tästä periaatteesta. Tulevaisuudessa kuitenkin uusiutuvia energioiden pitäisi olla markkinalähtöisiä. Kyllä ne ovat kokonaan markkinalähtöisiä. Täällä puhuttiin siitä, että ne ovat halpoja. Kyllä niistä tulee myös markkinapohjaisia. Me emme tarvitse tukia ja me emme tarvitse näitä rahoitusalustoja. No sitten rajat ylittävä yhteistyö. Se, että jäsenvaltiot joutuvat tukemaan toisiaan vähemmän kehittyneitä maita, niin mielestäni tämä ei ole oikein. Kyllä, uusiutuvia pitäisi toki kehittää siellä, missä se on kustannustehokkainta, mutta ilman tukia tulevaisuudessa. Joten tätä me emme tarvitse. Eli tuo olisi tällainen pakollinen 10-15 prosentin tukijärjestelmä. Tässä mennään aivan liian pitkälle. No sitten viimeinen aihe biomassa. Sitä syrjitään tällä hetkellä, kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä. Kun puhutaan sähköstä, joka on tuotettu biomassasta, niin sitä ei oteta huomiin eh, tavoitteissa, ellei se tule yhteistuotannosta. Biomassa on paras siirtymä eh, energia. Eli jos tätä mahdollisuutta ei oteta huomioon, niin sitten tulee olemaan vaikeampaa ja kalleempaa siirtyä hiilestä muihin energiamuotoihin. Tätä meidän biomassa on varmaan suurin eh, uusiutuva energialähde tällä hetkellä Euroopassa. Täällä nostettiin jo päästönormit esille, joten en nyt puhu niistä kovin paljon. Meillä on loppuaika jo muutenkin, mutta me tarvitsemme toki tällaisen backup-järjestelmän, ei yhden suhde yhteen, mutta ennen kuin meillä on suuria varastoja, niin me tarvitsemme tällaisen järjestelmän. Joten päästönormit ovat sellaisia, joita me tarvitsen. Yksi ongelma, yksi ratkaisu sitten vaarantaa toimitusvarmuuden joissakin maissa, en nyt sano missä maissa. Mutta ehkä jotain myönteistä tähän loppuun viime viikonloppuna. Meillä oli lähes 20 prosenttia tuulivoimaa tässä energiapaletissa. Me olemme seitsemänneksi suurin markkina, mitä tuulee. Tulee, meillä on enemmän tuulikapasiteettia kuin Tanskalla. Ehkä te ette tätä tienneet. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä alustuksesta. Ja nyt sitten kysymykset ja vastaukset. Aloitetaan nyt sitten esittelijöistä niin kuin aikaisemmin. Edustaja Kaarins, energiamarkkinasuunnitelma. I will just ask... Kiitoksia oikein paljon. Minä esitän ainoastaan yhden yksinkertaisen kysymyksen uusiutuvista energiamuodoista ja tuista. Mitä pitäisi tapahtua, jotta voisimme kehittää uusiutuvia energiamuotoja ilman, että meidän pitäisi tukea niitä? Tarvitaanko uudenlaisia uusiutuvia energiamuotoja, uudenlaisia markkinoita? Onko kyse sääntelyn ongelmista? Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta uusiutuvat energiamuodot voisivat noin vain kehittyä ilman, että meidän pitäisi tukea niitä? Thank you much, uh, Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Blanco Lopez uusiutuvista energialähteistä. Eh, muchas gracias, eh, president. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja. En nyt, kun ajatellaan näitä kysymyksiä, joita esittelen esittelijänä, niin en aio puhua tasa-arvoisuudesta, sillä minäkin olen ollut espanjalaisessa hallituksessa ja tämä oli ensimmäinen hallitus Euroopassa, joka toi lain naisten ja miesten tasa-arvoisuudesta, mutta minä jätän tämän kaiken nyt tässä sanomatta. Kiitän näistä alustuksista. Ja me nämä, että tukkumarkkinat eivät lähetä mitään oikeita signaaleja pitkille investoinneille. Hinnat ovat laskeneet eikä ole olemassa selkeää eh, investointisignaalia, joten eh, kysymys, pidättekö näitä ehdotuksia eh, hyvinä? Ja tämän lisäksi haluaisin kysyä, mitä mieltä te olette siitä, että syöttöprioriteetti poistettaisiin uusiutuvien energialähteiden eduksi. Miten me voimme tai että sähkön tuotanto, e, sitä ei tuotettaisi siis puhtaiden energiamuotoiden kustannuksella. Minä olen sanonut tässä ja jo muissakin kohtaa, että on tärkeää vahvistaa kansalaista. Tämän uuden sääntelyn kautta tämä on varmastikin hyvä. Sitten herra Donoselle kysymys, millaisia mahdollisuuksia liittyy näihin akkuihin ja omaan käyttöön ja millaisia ongelmia tässä on. Ja sitten herra Turmes seuraavaksi hallinnasta. Niin. Onko Total kaikkein suurin aurinkovoiman tuottaja Euroopassa ja akkujen tuottaja Euroopassa ja aikoo se ostaa tällaisen vihreän sähkön tuottajalle. Mielestäni tämä on hienoa, koska se osoittaa, että vanha energiamaailma on ymmärtänyt, että nyt on uusi maailma olemassa. Minulla on kysymys teille, että mainitsitte tämän carbon flow-hinnan. Nyt kun ajatellaan tätä ajatusta, meillä on tässä markkinaongelma. Miten tämä hinta voisi auttaa siinä? Ja sitten toinen kysymys. Nämä suuret kaupparakennukset, kauppakeskukset, eikö tässä nyt sitten esimerkiksi sähköenergiaa ja kaikkia näitä muita, eivätkö ne voisi toimia tässä yhteydessä? Ja sitten kysymys Rovalle kiitoksia tästä maininnasta sukupuolten tasa-arvosta. Mutta Oletteko tietoinen siitä, että tässä on suuri ristiriita näkemyksissänne? Te pyydätte tukia uudelle hiilelle, vaikka kymmenen vuotta sitten G20 totesi jo pitäisi poistaa nämä haitalliset tuet. Ja 550 grammaa ei ole mitään muuta kuin että nyt sitten pyydetään tukia uudelle hiilelle ja sitten sanotaan, että uusiutuvien energialähteiden pitäisi saada mitään tukia. Ja tämä on ristiriita, joka osoittaa, miten epäjohdonmukaisia ajatuksenne ovat. Ja sitten minulla on yksi ehdotus Puolan sähkösektorille. Kun nyt katsotaan viimeisempiä kustannuksia, joita offshore-tuuli on tullut, 49 euroa megawattitunti. Tiedän, että PGE on erittäin pitkälle kehittynyt. Eli jos me nyt sitten auttaisimme eurooppalaisella rahoituksella, rahoittaisimme osan kaapeleista ja laskisimme pääomakustannuksia, eikö tämä olisi yksi suurimmista mahdollisuuksista Puolalle ja Puolan sähkösektorille, että olisi yksi, kaksi, kolme, neljä, 15 000 megawatti tällaista offshore-tuulipuistoa. 400, 4500 tuntia vuosi olisi tuhansia työpaikkoja eri kaupungeissa, Gdyniassa, Gdanskissa ja muualla. Eikö näin päästäisi tästä ristiriidasta eroon? Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Roil. Kysymys. Huomautu. Minä haluaisin tietää, miten puhujat arvioivat sen, että tarvitsemmeko sitovia tavoitteita, mitä uusiutuviin energialähteisiin tulee, ja miten te arvioitte tämän ajanjakson, eli tarvitsemmeko keskipitkällä aikavälillä myös fossiilisia polttoaineita, kyllä vai ei, siis Euroopassa teollisessa Euroopassa, vai voimmeko toimia tässä nopeammin? Tämä on minulle erittäin tärkeä kysymys, ja sitten voidaan pohtia sitä, miten se hoidetaan. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Grostet. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys on hyvin lyhyt. Komissio ehdottaa tässä direktiivissä eh, teknologian neutraalisuutta, mutta nyt vaikuttaa siltä, että tarkoitus ei ole joka kerta ottaa kaikkein halvinta, vaan se, mikä toimii kaikkein parhaiten näiden kriteerien pohjalta ja jota suuri yleisö hyväksyy ja myöskin paikallisella tasolla. Eli tässä voidaan tällaista tietynlaista aluepolitiikkaa hoitaa. Onko tämä teknologinen neutraalisuus, eikö se estä nyt tämän eikö se nyt sitten estä tämän teknologian kehittymistä? Kiitoksia edustaja Lewandowski. Siis niin, kysymys menee Rova Vietskalle. Kiitoksia tästä varhaisesta varoituksesta. Vaikuttaa siltä, että aika on, että miehet puolustavat tasa-arvoa Puolassa ja olemme valmiita toimimaan. Mutta sitten menen näihin kriittisiin kommentteihin tästä rahoitusfoorumista, joka rahoitetaan ali onnistuneiden maiden määräystä. Tässä ei ole kyse porkkanasta ja kepistä, vaan kepistä rangaistuksesta, toisin kuin euroalueen finanssipoliittinen kapasiteetti, joka, ra, joka palkitsee hyvästä saavutuksesta. Kuitenkin jäsenvaltiot ilmeisesti asettavat alhaisempia tavoitteita, jotta ne välttäisivät taloudellisia rangaistuksia. Tämä saattaa aiheuttaa äh, puutetta kunnianhimossa joissain jäsenvaltioissa. Onko näin? Kiitoksia. Skrulets. Kiitoksia seuraavaksi kollega Scrollet. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I, I, I have a need... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa kuulemistilaisuuden otsikosta – ja haluaisin huomauttaa, että olemme unohtaneet kansalaiset. Komission viesti on, että kansalaisten täytyisi olla tässä paketissa mukana. Minä en kuullut yhteistuotannosta ja, sitten, ja myös yhteys verkkoihin, entäs sitten lämmön tuotanto, eli energia, jota käytetään siis lämmitykseen ja myös viilentämiseen. Haluaisin vastauksen kaikilta puhujilta. Kiitos, seuraavaksi edustaja Niebler. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys ja mm, osoitan sen kaikille, koska en tiedä, kuka puhujista parhaiten siihen pystyisi vastaamaan. Tässä direktiivissä on ensimmäistä kertaa mainitaan myös metsätalous ja asetetaan kestävyyskriteerejä metsänhoidolle. Ja tätä minä en e, ymmärrä ja kyseenalaista, että onko tämä aivan tarpeen, koska kaikissa analyysissä ja tutkimuksissa komissio on aina tähän mennessä tullut siihen tulokseen, että Metsänhoito on hyvää kaikkialla Euroopassa, ei ole minkäänlaista kestävyysriskiä. Ja nyt kysyn itseltäni, miksi tämä nostetaan esiin ja miksi nyt otamme käyttöön menettelyn, joka aiheuttaa paljon byrokratiaa ja taakkaa metsänhoitajille ja metsänomistajille. E, voitteko kertoa meille, onko tälle hyviä perusteita ja pitäisikö se hylätä? Olisin kiitollinen tästä. Kiitoksia. Mr. Kelly. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Kelly. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia. Monika, hienoa kuulla tästä samapalkkaisuudesta Puolassa. Eh, tässä selvästikin on unohdettu kertoa kollegalle, mutta tämä nyt ei liity tähän. Meidän täytyy pohtia tätä biopolttoainekysymystä. Sitä täytyy tarkastella ja varmasti ottaneet rakentavan näkökulman tähän, mutta eh, eh, olette väärässä mielestäni, kun emme sano, että emme savoita tuota 27 prosentin että Herra Juncker sanoi, että se haluaa Euroopan olevan uusiutuvissa maailman johtava alue, ja monet täällä uskovat, että 27 prosentin tavoite on liian alhainen. Kun ajatellaan nyt edistystä tällä hetkellä niin varmasti saavuttanut 20 prosenttia erittäin helposti, joten 27 prosenttia. Ja ehkäpä ehdotetaan, että mennään jopa 30 prosenttiin asti, mutta tämä on asia, josta voidaan vielä keskustella. Kiitos. Thank you very much. Mr. Krasnodemski. Kiitoksia, edustaja Krasnodemski. No, pan Turmes e, rysował tutaj fantastyczną, optymistyczną wersję. Kiitos. Tämä oli aika optimistista, mitä Puolan tulevaisuuteen tulee. Eli paljon uusiutuvia energialähteitä, mutta te unohdatte kuinka kauan kesti öö, esimerkiksi Saksassa Ruurin alueella tehdä muutoksia Eli nyt on päätetty, että ruskohiiliteknologiasta luopuminen kestää noin 25 vuotta Saksassa. Haluaisin kysyä Ruomara Vietskalta, miten Puolan energiamarkkinoihin vaikuttaa nämä uudet energiastandardit ja päästöstandardit, joita ehdotettiin tässä paketissa. Ja ehkä vastaus on samantyyppinen kuin aikaisemmin, eli jokaisen jäsenvaltion täytyy hoitaa omat asiansa. Ai. Kiitokset kaikista kysymyksistä. En näe täällä muita puheenvuoropyyntöjä. Ehkäpä lisään pari kysymystä itsekin. Ensimmäinen liittyy siihen, että kolme näettekö nyt, että milloin ilman mitään tukijärjestelmää millekään energialähteelle, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet. Me puhuimme Euroopan energiamarkkinoista 2013. Siinä ehdotettiin noin 2020-2022 vuotta. No tästä aiheesta ei varmaankaan enää käydä keskustelua, kun ajatellaan kaikkia energialähteitä. No toinen asia on ehkä hiukan provokatiivinen. Onko millä muotoa mahdollista, että kapasiteettimarkkinat tukevat tai stimuloivat uusiutuvien energialähteiden kehitystä? Koska joskus olen kuullut jotakin tämän kaltaista. Jos kyllä, niin millä ehdoilla ja miten tämä on mahdollista? Ehkäpä rouva Moravietska voisi vastata tähän, koska te mainitsitte tämän asian. En näe muita kysymyksen esittäjiä, joten pyytäisin, että vastaatte. Järjestys on riippuvainen teistä. Te voitte aloittaa aivan loistavaa. Total. Minä yritän vastata näihin tuki kysymyksiin tämä on kaikkein vaikein. Ja me kaikki tässä unelmamme graalista aikaisemmin oli vaikea sillä marginaalit äh, muodostivat tämän hinnan. Ja näin ei ole enää. Me nyt olemme menossa kohti täysin uutta maailmaa. Ja jos nyt ollaan hiukan provokatiivisia, niin tarvitaan tukea kaikille energiamuodoille. Myös tämän energia puhdas järjestelmä sitä tarvitaan ydinenergian, eli tämä on kolme kertaa aurinkosähkön hintainen ja tämä palkittiin Ranskassa viime vuonna, no ehkäpä kaksi ja puoli kertainen, joten tietyssä mielessä meidän täytyy täysin muuttaa markkinat, markkinoiden rakenne. Meidän täytyy muotoilla teoria uudestaan. Teoriapuolta ei ole vielä hoidettu ja meidän täytyy nyt ehkäpä katsoa viisi vuotta taaksepäin, mikä on ollut vaatimus ja mikä olisi ollut tilanne ehkäpä 2030, kun ajatellaan energiapalettia ja katsoa sitten sekunti per sekunti tai minuutti per minuutti, katsoa tätä viittä vuotta ja että olemmeko prosenttia saaneet oikeaa energiaa oikealla hetkellä. Eli me olemme menossa kohti hyvin monimutkaista maailmaa. Minulla ei ole ratkaisuja. Se, mitä voin kertoa teille, että tulevaisuudessa aurinkosähkö tulee olemaan halvinta, jos nyt siirretään se, mitä Tanskassa tai Saksassa oli esimerkiksi Portugaliin tai Etelä-Portugaliin, niin nyt saavutetaan noin 30 euroa. Voidaanko tämä voittaa, nyt kun ajatellaan 25 vuoden aika rajaa Tämä on mahdotonta, joten tämä on hyvin monimutkainen järjestelmä. Eikä minulla ole mitään yksinkertaista vastausta, koska mielestäni meillä täytyy olla ihmisiä, joilla on teoriaa. Niin kuin tässä sanottiin, meillä täytyy olla jotakin, jotta voimme hoitaa tämän asian. Joten minä ajattelen, niin kuin akkujen kohdalla, me tarvitsemme erilaisia resurssilähteitä, virtoja, jos nyt akkujen kohdalla on ainoastaan energia tai kapasiteettia, ei ole mitenkään taloudellista niitä pistää järjestelmään. Jos nyt sitten yhdistetään nämä arvot ja kapasiteetit ja lisäjärjestelmät, niin sitten kyllä päästään tämänhetkiseen tilanteeseen. Ja tämä vastaus tähän kysymykseen, ja tämä oli vastaus myöskin teidän ensimmäiseen kysymykseen, yksinkertainen vastaus on se, että kyllä me tarvitsemme tukia tulevaisuudessa, mutta kaikki energia näitä tukia tarvitsee. Tämä on provoka- provokatiivinen vastaus, mutta meidän täytyy tarkastella tätä eri tavalla, eikä pohtia näitä tukia, vaan kyseessä on uusi markkinajärjestelmä. Ja tämä tukisana ei tietyssä mielessä ole hyvä tässä uudessa maailmassa. No sitten kysymys, joka minulle esitettiin Claude Tyrmäsin puolelta hiilivirta, hinta, alhaisin hinta, pohjahinta, ETS-markkinat eivät tuo oikeata signaalia oikea-aikaisesti. Kestää vuosia ennen kuin saadaan oikea signaali. Nyt markkinat eivät ole valmiit, emme voi olettaa, mitä, mikä ratkaisu trilogista tulee. Kaikki tietävät tämän, joten tämä ei ole riittävää, joten meidän täytyy lisätä jotakin hiilen alaisin hinta on osoittautunut menestyksekkääksi Britanniassa ja tämä on mielestäni yksi ratkaisusta, jota täytyy pohtia joidenkin jäsenvaltioiden taholla. Puhuitte näistä suurista kauppakeskuksista ja rakennuksista ja todellakin tämä on totta, mutta lisäisin että kaikki sinä ja minä loppukäyttäjänä ja kulutajana voin itse tuottaa energiaa. Minulla voi olla lämpöpumppu, minulla voi olla sähköauto, aurinkopaneelit. Haluan optimoida järjestelmän, minimoida kustannukset. Se on hyvin monimutkaista. Ja sitten yhte, yhteisostoryhmät tarjoavat näitä mahdollisuuksia. Ja sitten tulee televiestintää, yrityksiä ja Google ja muut, jotka yrittävät yhdistää nämä palvelut maksimoidakseen tulot b C, eli kuluttajalta, mutta myöskin näistä suurista rakennuksista, joten on helpompaa nyt yhdistää näitä ratkaisuja, esimerkiksi aurinkoenergiaa, akut, kauppa, tällaisessa suurissa kaupparakennuksessa kyllä näin jo tehdään, ja tämä tulee kasvamaan eksponentiaalisesti. On paljon yrityksiä, jotka lähtevät näin liikalle, niin ehkä puhun liian pitkään. No sitten eh, tämä teknologian neutraalisuus, eh, Madame Grosteet, eh, kyllä, olette oikeassa. Me vastustamme täysin tätä teknologian neutraalisuutta, koska uusiutuva energiamuoto on alueellista. Se on alueellista energiaa, joten tällä alueella äh, tuulta ja aurinkovoimaa ja on hienoa ja tärkeää yhdistää tämä alueellisesti äh, valtion tasolla, joten on parempi, että valtio hoitaa tämän alueen ja suunnittelun ja antaa näille teollisuusyrityksille mahdollisuuden sitten kilpailla maailman muiden osien kanssa. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja tietysti kun ajatellaan tuulivoimaa, niin täytyy kilpailla Kiinan kanssa. Ja sitten aurinkopaneelien osalta tilanne on jo hankala. Kyllä, todellakin tätä tarvitaan. Toivottavasti ITRE-valiokunta taistelee tätä ehdotusta vastaan. Sitten metsätalous. Kiitoksia paljon tästä kysymyksestä koska pyrin nyt puhumaan ainoastaan biopolttoaineista ja tämä antaa minulle mahdollisuuden. Toivottavasti puheenjohtaja, voin puhua biopolttoaineista, metsätaloudesta ja kaikesta tästä, mikä liittyy biomassaan ja maatalouteen, sillä todellakin paljon parannusta voidaan tähän komission ehdotukseen tehdä, mitä tulee bioteknologian tilanteeseen. En nyt kommentoi enempää tänään koska tämä liittyy enemmän sähköön, sähkön tuotantoon, mutta toivoisin, että minut kutsuttaisiin puhumaan myöskin biopolttoaineista. I think on my side is, uh, uh, thank you, thank you. Se kaikki minun puolella. Paljon kiitoksia, herra Chaperon. Totalin uh, varapääjohtaja. No sitten ehkä herra Donosa sitten käyttää seuraavan puheenvuoron. Y comparto mucho de lo que acaba de decir el señor Chaperón. Kiitoksia olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä herra Chaperon juuri äsken sanoi, ja mielelläni kertoisin myös oman näkemykseni näistä asioista. Ensinnäkin tämä tyypillinen kysymys. Yli 30 vuotta olen työskentelynyt uusiutuvien energiamuotojen parissa, ja suurimman osan ajasta olen kuullut tämän kysymyksen. Eh, milloin eh, uusiutuvista energiamuodoista tulee eh, kilpailukykyisiä. Milloin ne eivät enää tarvitse tukea? Nyt kun ne eivät enää tarvitse tukea, niin luodaankin esteitä, koska pelätään niiden kilpailua. Ne ovat kilpailukykyisiä, mutta meidän täytyy ensin määritellä, mikä kilpailukykyinen tarkoittaa, mitä se tarkoittaa. Esimerkiksi kuukaudessa puolentoista kuukauden kuluttua maassani Espanjassa järjestetään huutokauppa uusiutuville energiamuodoille. Ja jos sitä ei olisi suunniteltu näin huonosti, niin silloin meillä varmasti olisi alle 40 euron eh, hinnat per kilowattitunti. Viime vuosina tämä on ollut noin 45 euroa ja kyllähän on silloin myönnettävä, että tämä on kilpailukykyistä niissä markkinaolosuhteissa, joita meillä on. Eivätkä nämä markkinaolosuhteet ole ideaalit uusiutuville energiamuodoille. Minulle tämä on direktiivin suuri puute, ettei se ole riittävän rohkeaa eikä mene riittävän pitkälle. Vuonna 2050 meidän pitää olla saavuttanut tavoite, jonka mukaan taloutemme pitäisi olla täysin hiilestä vapaa. Ja sitä varten meidän on tehtävä suunnitelma, sen on myös sovittava meidän tavoitteeseen. Tämä täytyy olla johdonmukaista. Ja sitten meidän pitäisi saavuttaa 100 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. jos parlamentissa sanotaan 27 prosenttia, no se tarkoittaa, että siirrämme kotiläksymme seuraaville vuosikymmenille. Mutta tulemmeko sitten saavuttamaan 73 prosenttia seuraavan 25 vuoden aikana? Me tarvitsemme realistisen tavoitteen vähintään 35 prosenttia tai 40 prosenttia. Ja näin edespäin. Koska tämä tavoite 27 prosenttia se on, että jatketaan kuin tähänkin mennessä. Ei tehdä mitään uutta. Jos ajatellaan laitoksen taloudellista tuottavuutta, niin ei oikein voida kuvitella, että sijoittaisi mihinkään muuhun kuin uusiutuviin energiamuotoihin. Ja siksi tämän pitäisi tapahtua pitäisi perustua 27 prosentin tehokkuustavoitteeseen. Jos tämä sitten nostetaan 30 prosenttiin, niin se olisi vielä parempi. Siksi tämä on välttämätöntä, jotta olisimme uskottavia maailmalla että Eurooppa todella äh, puoltaa ilmastonmuutoksen torjumista. Meidän täytyisi siis saavuttaa 30 prosenttia tai jopa 35 prosenttia. Tämän tavoitteen täytyy olla sitova, äh, sitova siksi, koska ei voida oikein uskoa, että joku valtio sanoo, että ei, ei älkää asettako minulle enemmän vaatimuksia, että todella yrittäisivät saavuttaa tämän tavoitteen. Ne yrittävät vain löytää tekosyitä, miksei tavoitteita voida saavuttaa. Jos me todella haluamme nämä tavoitteet saavuttaa, niin sitten kaikkien valtioiden on ähm, sovittava tavoitteesta, jonka on myös oltava yhteen sopiva maailmanlaajuisen tavoitteen kanssa. Ja sitten tämä teknologianeutraaliuskysymys ei ole niin tärkeää, että tämä määritellään tarkkaan, koska äh, se mitä me haluamme saavuttaa, ne ovat äh, hankkeita, jotka ovat kilpailukykyisiä. Niiden on oltava yhteensopivampia olemassa olevien markkinoiden kanssa. Mutta jos me samalla välitämme viestejä teollisuudelle ja teknologiamaailmalle. Jos me osoitamme, että Eurooppa puolustaa tätä, että tämä on kilpailuetu, ei vain sen takia, että saamme halpaa ja puhdasta energiaa, vaan myös koska sitten meistä tulee teknologisesti äh, kilpailukykyisiä. Silloin meidän on annettava markkinasignaaleja äh, niin, että markkinat ovat enemmän tai vähemmän pysyviä ja sitten yksityissektori on valmis investoimaan aurinkosähköä. Äsken puhuttiin näistä paneeleista, mutta eivät ne tällä hetkellä ole niin tärkeitä. 30-35 prosenttia vain nämä aurinkopaneelit maksavat tästä hankkeen kokonaiskustannuksista. On muita tekijöitä, jotka tuovat lisäarvoa, jonne Eurooppa teollisuus voisi panostaa, invertorit, suunnit, suunnittelu, äh, rakenteet. Tässä me voisimme luoda äh, lisäarvoa ja meillä voisi olla sitten tärkeä rooli aurinkosähkömaailmassa. Ei kyse äh, tarvitse aina olla vain paneeleja. On suuria paineita kansainvälisissä huutokaupassa. Nämä kustannukset varmasti laskevat 20-25 prosentilla seuraavina vuosina. Ja sitten lopuksi aurinkosähkön kustannukset yhteiskunnalle. Tämä on erittäin tärkeää. Kaikilla pitää olla mahdollisuus hyödyntää aurinkosähkön ja aurinkoenergian ja itsekäytössä. On naurettavaa, että tällä hetkellä meillä kielletään ihmisiä itse tuottamaan omaa sähkönsä. Tämän direktiivin on korjattava tämä asia. Kyllä kuluttajan pitää pystyä tuottamaan itse sähköä ja heillä pitää olla mahdollisuus rakentaa yhteisiä sähkövoimaloita, jotka, aurinkosähkövoimaloita, jotka tuottavat heidän energiansa. Ja tämä on nyt motto verrattuna kansalaisten ja kuluttajien voimaannuttaminen, aktiivinen kuluttaja, tästä on tultava todellisuutta ja yhteinen itsetuotanto sillä tavoin tästä motosta voi tulla todellisuutta. Kiitoksia paljon näistä vastauksista. Seuraavaksi sitten Rova Moravieska, Puolan sähköyhteisö. Kiitos liittyen siihen, koska ollaan niin pitkällä, että uusiutuvat eivät tarvitse tukea. Olen samaa mieltä herra Chaperonin kanssa. Meidän täytyy tarkastella tätä eri tavalla. Me emme voi tarkastella tässä tukkuhintoja, vaan eri teknologioiden kustannuksia ja kokonaiskustannuksia. Ja tämä koko hankkeen elinkaaren aikana. Näin meidän pitäisi vertailla eri teknologioita. Joillakin markkinoilla, muun muassa aurinkoenergiamarkkinoilla, päästään halvimpaan energiamuotoon. Miksi se tarvitsisi tukia? No, se tarvitsee tukia, koska markkinat ovat vääristyneitä. Meidän täytyy vain korjata se. Se on nyt ongelma, kun se on tuhottu, mutta kyllä se varmasti saadaan korjattua. Ja olen vakuuttunut, että maailma tulee toimimaan tulevaisuudessa ainoastaan uusiutuvilla energialähteillä, kun niitä voidaan varastoida, kun on olemassa uusia teknologioita, kuten vuorovesiteknologia, josta täällä puhuttiin joten uskon tämän kyllä. En tiedä, koska se tapahtuu, mutta se tulee tapahtuma. Herra Turmesin kysymys liittyen siihen, että olen epäjohdonmukainen. En puhu tu, tu, puhu tuosta hiilellä. Tällä hetkellä ö, otetaan huomioon sekä olemassa oleva että tuleva hiilikapasiteetti markkinoilla. Ja voin vastata kysymykseen, että mitä tämä tarkoittaisi Puolalle. Se tarkoittaisi säh- sähkön loppumista. Me menettäisimme koko kapasiteettimme 25 gigawattia. Ja se, että voitaisiin korvata 25 gigawattia viiden vuoden sisällä, no ei se ole mahdollista, joten en puhu tässä uuden hiilen puolesta, vaan puhun sen puolesta, mitä komissio on sanonut tässä omassa tiedonannossansa. Mitä talvipakettiin tulee, niin siellä puhuttiin kapasiteettimarkkinoista ja siihen liittyvään tutkimukseen. Tässä sanotaan useaan otteeseen, että kapasiteettimarkkinoiden täytyy olla teknologia neutraaleja. Ja tämä on siis vastaus kysymykseen, että millä ehdoin kapasiteettimarkkinat tukevat uusiutuvia energialähteitä. Ne tukevat niitä, koska ne antavat backup-kapasiteetin, jota tarvitaan. Puhutaan sitten kaasusta tai hiilestä liippuen mm, maasta. Eli kapasiteetilla sitten tuetaan uusiutuvia energialähteitä. Ja me emme voi lisätä tähän uusiutuvia energialähteitä, ellei meillä ole enemmän varastointia. Se tulee sitten tulevaisuudessa. Eli tässä ei ole mitään epäjohdonmukaisuutta, enkä puhu sen puolesta, että uusiutuvia energialähteitä ei tuettaisi, mutta sanon, että niitä ei tarvitse tukea tulevaisuudessa, koska niistä tulee halvempia. Se on niin yksinkertaista. No, tämä saattaa tulla teille yllätyksenä. Minä työskentelen myös PGElle ja puhun siellä offshore-hankkeen puolesta. Kyllä, minä uskon, että se on hyvä hanke, jota tulisi edistää ja toivon, että näin tapahtuu. Se ei ole ainoastaan meidän päätettävissämme, mutta infrastruktuurirahastot kyllä auttaisivat tässä yhteydessä – olen tässä kyllä samaa mieltä ja onneksi olemme jostain asioista samaa mieltä. No niin. Niin sitten tämä keppi ja porkkana. Eh, kyllä, kyllä, keppihän tämä nyt on tämä rahoitusalusta. No, miksi meillä on täällä keppi, mitä uusiutuviin energialähteisiin tulee, mutta tehokkuustavoitteessa sitten sitä ei ole. Nämähän ovat molemmat sitovia tavoitteita. Ja luoko se kunnianhimo kuilun? miettikää, että jäsenvaltio tietää, että sitä rankaistaan, jos, jos se ei pysty toimittamaan, mitä se on luvannut. No, no mitä sitten tehdään? Tavoitteita alennetaan, jotta ei tule rangaistusta. Eli tämän, tässä hallintoasetuksessa pitäisi olla paljon tarkempia määritelmiä, mitä tähän rahoitusalustaan tulee, koska ne ovat aika epämääräisiä tällä hetkellä. Mutta kyllä uskon, että tässä saattaa syntyä tämmöinen kunnianhimo kuilu. Jätinkö nyt jotain pois? Ei. Tässä varmasti kaikki. Sure. Uh, well. Oikein paljon kiitoksia, että olitte täällä meidän kanssamme. Tämä oli hienoa työtä. Kahdeksan direktiiviä ja asetusta. Pöydällä seitsemän esittelijää, koska me yhdistimme kaksi direktiiviä tässä ja teemme tiivistä yhteistyötä. Myöskin koordinointi on tärkeää. Tämä on kaikkein suurin paketti Euroopan unionin historiassa, ei ainoastaan energia-alalla, vaan kaiken kaikkiaan. Kahdeksan lainsäädäntöehdotusta on siis pöydällä. Kiitoksia oikein paljon, että tuitte meitä ja suosion osoituksia nyt pyytäisin alustajillemme. Kiitoksia oikein paljon. Hyvät ystävät, huomenna me Jatkamme aamulla. Käymme keskustelun Turmesin mietinnöstä, energiaunionin hallinta, Jerkin mietinnöstä, energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen, joten sähkö ja puhdas energiapaketti, talvipaketti on tässä kyseessä. Kiitoksia oikein paljon vielä kerran.